Uh, ladies and gentlemen, um, I think we're ready to. Uh, um, Olemme varmastikin valmiit aloittamaan, jos pyytäisin ihmisiä ensin istumaan. Ja alamme sitten puolen päivän erityiskokouksemme. Ja ensiksi heti haluan toivottaa teille kaikille erittäin onnellista uutta vuotta. Toivottavasti teillä on ollut erittäin hyvä uuden vuoden joulu ja jouluma ja olette tulleet tänne takaisin virkistäytyneinä valmiina moniin tärkeisiin hankkeisiin, joiden parissa täällä valiokunnassa työstä, työskennellään. Varmastikin tämä kuluttajasuoja, kuluttajaoikeusdirektiivi on todellakin tällainen tärkeä kysymys, josta tänään puhumme. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että kello neljä. Meillä on äänestyksiä kahdesta lausunnosta, joista meidän pitää tänään äänestää, jotta saamme ne vastuuvaliokuntaan. Rova McCartneyin mietintö terveysepätasa-arvoisuuden vähestämistä sitten äh, teollisuuspolitiikasta globaalina aikana ja sitten virallinen vahvistus tarvitaan sopimukselle koskien tuloksia, saatiin äh, rakennustarvikkeen direktiivistä. Sitten keskustelemme ensimmäistä ensimmäistä kertaa herra Maijerin tärkeästä mietinnöstä aiheena poliittiset vaihtoehdot Euroopassa sopimusoikeudessa. Mutta ennen kuin mennään itse asiaan, meillä niin on tärkeä hyvä ilmoitus teille tehtävänä. Tämä koskee Euroopan unionin talousarviota. Ikävä kyllä. Esittelijä Rova Saldemous ei voinut tänään tulla paikalle, mutta hän pyysi minua vain välittämään teille lopullisen tuloksen budjettineuvotteluista koskien ehdotuksia meidän valiokunnastamme. Ja oikeastaan kaikki pyynnöt ja ehdotukset, joita me esitimme talousarvioon, menivät läpi tässä loppusopimuksessa mukaan lukien tuki pilottihankkeille sisämarkkinafoorumissa ja valmistelevat toimet kuluttajapolitiikan alalla ja tuki solveille, erityinen budjettikohta, jota pidimme tärkeänä asiana. Ja sitten vielä muitakin asioita, joita otimme esille. Rouva Saldemosa haluaisi Anteeksi, rouva Ruulahan on vastuussa taloudellisesta pyydän anteeksi, mutta hänkään ei ole täällä paikalla toteamassa, että puhuin vähän väärin. Meidän täytyy saada aikaan siis oikeanlainen aikataulu, jotta budjettivalvontavaliokunta saa IMKosta valiokunnan, kun äänestävät maaliskuussa. Tämä koskee viime vuoden vastuuvapautta, eikä tämän vuoden budjettia. Sitten vastuuvapauteen Rova Ryl on juuri tulossa paikalleen itse asiassa. Eli puhuin juuri 2009 vastuuvapaudesta, josta olet vastuussa, ja sinä pyysit, että ottaisimme esille lausunnon, josta keskusteltiin josta keskustellaan äh, helmikuussa ja äänestetään sitä maaliskuussa. Haluaisitko kommentoida tätä asiaa? Tämä siis sinun <clears throat> vastuuvapaudestasi. Jos sinulle tällainen sopii, niin jatkamme. Yep, yep, yep. Oh, okay, um, so Uh, if everyone is in agreement, then we will... Jos kaikille sopii, niin hyväksymme tämän esityslistan. Haluatko joku lisätä jotakin? Rova Ryylän vastuuvapaudesta tai mietinnöstä. Hän on ollut 2009 talousarvion esittelijänä ja sitten puhuin myös ehdotuksistamme vuodelle 2010 ja tästä sitten jatkaa Ruosaari Musa aikanaan, joten seuraavaan keskustelumme kuluttajan suojadirektiivistä. Tänään meillä on tilaisuus kuulla herra tohtori Martin Kesseltä, joka on laatinut tällaisen muistion meille digitaalista sisällöstä. Tässä asiassa on tärkeä kysymys, joten ehdottaisin, että pyydämme häntä nyt esittelemään tätä. Tietysti esittelijä Schwabon paikalla. Meillä on myös varjoesittelijöitä, jotka haluaisivat kommentoida. Ja samoin Rova Wallis ja ehkä muut haluavat kommentoida myös. En tiedä, haluaisiko herra Schwab kommentoida vai kuunteletteko ensin professori Kesseliä. Olen erittäin tyytyväinen voidessani toivottaa tervetulleeksi professori Smith Kesselin. Tiedän, että teillä on joitakin öö, kalvoja mukana. tämän asiakirjan saatte kyllä sitten kokonaisuudessaan keskiviikkona ja se löytyy myös nettisivultamme. Joten tässä briefataan tämän raportin sisällöstä. Annan teille mielelläni puheenvuoron, jotta voitte sitten esitellä asian ja sen, sen jälkeen vasta jäsenten kysymyksiin. Ähm, um Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pyytää äh, ymmärtämystä sille, että sain pyynnön tätä asiakirjasta vasta ennen joulua ja eilen sen vasta sihteeristön. En voinut sitä nopeammin tehdä. Pyydän ymmärtämystä, koska jouluhan on perhejuhla. Tässä on kyse aiheesta, joka on useasti ja pitkään minua kiinnostanut ja haluaisin ensin mm, käsitellä kysymykset, jotka löytyvät täältä seuraavalta kalvolta, kysymykset, jotka valiokunta esitti. Nämä kalvot ovat englanniksi, se on helpompaa, minä puhun kuitenkin saksaa. Ensimmäinen kysymys kuuluu, pitäisikö digitaalista sisältöä käsitellä direktiivissä vai ennemminkin yhteisessä puitteistossa. Toinen kysymys käsittelee digitaalisen sisällön mukaan ottamista kuluttajansuojadirektiivin ja sen hyviä ja huonoja puolia. Ja kolmas kysymys koskettaa ehdottaa sitä, miten digitaalinen sisältö tulisi määritellä lainsäädännössä ja mihin direktiivin osiin se pitäisi ottaa mukaan. Vastaukset ensimmäiseen kysymyksiin. Vastaus ensimmäiseen kysymykseen seuraava kalvolla on hyvin lyhyt. Minun mielestäni tämä on oikeastaan itsestäänselvyys, että kummatkin välineet, sekä kuluttajansuojeludirektiivi että että yhteinen se puitteistot tai tämä optionaalinen väline tiettyä sopimusoikeutta varten käsittelisivät digitaalista sisältöä ei vain siksi, että tässä on kyse varmaankin kuluttajille tärkeimmistä alueesta, jossa kuluttajat toimivat rajat ylittävästi, vaan myös siksi, että suuri osa mm, digitaalista sisältöä koskevasta säädöksistä ovat jo osa yhteisön lainsäädäntöä ja olisi väärin jättää se täysin ulkopuolelle. Oikeuspoliittinen ydinongelma, joka tässä on ratkaistava, on varmastikin kysymys, onko kuluttajan peruutusoikeus onko joka on kuluttajan suojan kulmakivi, voidaanko sitä soveltaa myös digitaaliseen sisältöön. Minun mielestäni tämä kysymys nousee esiin ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa digitaalista sisältöä siirretään kuluttajan jatkuvaan käyttöön. Tämä on tällainen oston tyyppinen tilanne. Muissa tapauksissa oikeuspoliittinen ongelma ei ole niin suuri. Tässä on kaksi puolta. Alalla, jossa kuluttajat käyttävät hyvin paljon rahaa, että siinä sitten jätetään peruutusoikeus ulkopuolelle, niin se ei varmastikaan ole oikein, mutta toisaalta on otettava vakavasti se, että kun äm, peruutusoikeutta hyödynnetään sitten, kun palvelu on jo tarjottu, niin tästä saattaa syntyä ö, suuria väärinkäytöksen mahdollisuuksia. Jos katson millaisia asioita ö, opiskelijoilla on tietokoneella, ja kun minäkin olen kolmen lapsen isä, he menevät kyllä vasta peruskouluun, mutta tiedän mikä, mitä minulla on edessäni, niin silloin on on muistettava se, että myös ihan <clears throat> vakavasti otettavat kuluttajat eivät aina tämän asian kohdalla tiedosta, mikä on, missä rajat kulkevat. E, tässä on kyse siis vakavasta ongelmasta, eikä tätä voida ratkaista pelkästään oikeustieteellisesti. Päätös liittyy hyvin paljon siihen, Luotatteko kaupankäyjiin, tar- palveluntarjoajiin niin paljon, että pystyvät teknisesti suojelemaan itseään. Nämä tekniset suojat löytävät tyvät Euroopan unionin tekijänoikeussuojalainsäädännöstä. On olemassa välineitä, tämä on minun arvioni, mutta se ei ole ehkä pätevä on se, että tämä on teknisesti mahdollista varmasti suurilla tuottajilla, pientuottajilla en ole siitä aivan varma, mutta tämä on siis poliittinen päätös ja teidän täytyy käyttää siinä harkintavaltaanne. Seuraava asia on minulle tieteellinen erittäin tärkeä koko tässä keskustelussa, kun puhutaan digitaalisesta sisällöstä, niin puhutaan hyvin paljon eri termeistä eurooppalaisen yksityisoikeuden näkökulmasta. Digitaalisen sisällön määritelmä palveluna, se ei ole laisinkaan hyvää lainsäädäntöä se, että tämä on määritelty palveluksi, niin se on varmastikin väärin ja aiheuttaa hyvin paljon e, epäselvyyksiä, kun katsotaan oikeuskäytäntöä ja myöskin sitä, miten e, Saksassa tätä e, on toteutettu, niin ei saksalainen juristi todellakaan tule päädy siihen, että ohjelmistojen jatkuva siirto olisi jonkinlainen palvelu. Tämä kaikki liittyy siihen, että pääsen seuraavaan kalvoon, että tämä direktiivi luonnos ei katso riittävän tarkkaan sisältöä, miten ähm, digitaalinen sisältö päätyy osaksi sopimusta, on tämä ostotilanne, että siirretään digitaalisia tuotteita, tämmöinen jatkuva käyttö, sitten vuokratilanne, eli siis, että väliaikaisesti käytetään digitaalisia sisältöjä ja sitten niin kutsuttu esimerkiksi livestream, videot ja muut. Niin nämä asiat pitää pitää erollaan, mutta tätä ei ehdotuksessa ole, koska se määrittelee nämä kaikki kolme asiaa palveluiksi, mikä on oikeustieteellisesti kyllä aivan kauheaa. Tämä kyllä vastaa perusvapauksia, mutta täytyy olla tietoinen siitä, että tämä on lähestymistapa, jotta voidaan puut jotta julkinen käsi voi puuttua äm, yritysten toimintaan. Tämä, äh, tähän tämä huono äh, erittely kyllä toimii, muuten ei. Jos katsotaan sitten tätä ostotilannetta, niin vaikuttaa siltä, että osto-oikeusosuudet direktiivissä, ne voidaan oikeastaan, ne voivat soveltua täysin digitaaliseen sisältöön ja tämä vastaa myös useiden suurten jäsenvaltioiden käytänteitä siellä kauppaoikeudelliset mittapuut ovat samankaltaisia. Tässä on myös helpompaa kuin peruutusoikeudessa, koska tietenkin jos ohjelmisto ei toimi, niin kuluttaja usein yrittää käyttää ohjelmistoa kuitenkin. Vielä eräs asia, joka liittyy komission ehdotukseen ja tätä myöskin kritisoidaan nimittäin lausekkeiden valvonta. Tässä minä olisin hyvin varovainen määritellessäni tätä tehdessäni tarkkoja määreitä, koska tässä mennään kulut, tekijänoikeuksien puolelle. Me voisimme myöskin pohtia ottavamme käyttöön poikkeuksia, erityisesti kun on kyse ohjelmistojen ostosta. Minun mielestäni se ei ole kuitenkaan tarpeen. Uskon, että tämä yleislauseke tässä direktiivissä toimii hyvin. Miten sitten sisällöllisesti meidän tulisi toimia tässä, miten tämä pitäisi panna täytäntöön. Tämä on seuraava kalvo. Yksinkertaisinta olisi että tämä viittaus käsin kosketeltavuuteen poistettaisiin määritelmänä hyödykkeiden kohdalta. Täytyy olla kuitenkin tietoinen siitä, että tällä on seurauksensa. Ensinnäkin on tehtävä luettelo poikkeuksista, kuten esimerkiksi on CISG, muuten direktiivi soveltuu esimerkiksi myös arvopaperikauppaan ja onko tämä nyt sitten oikea väline siihen, niin se ei ehkä ole vielä varmaan. Lisäksi pitäisi olla selvää se, että tässä on kyse ainoastaan ostotilanteista ja aset asettaminen samanarvoiseen asemaan hyödykkeiden kanssa onnistuu ja on kannattava ainoastaan, kun on kyse pysyvästä ohjelmistojen siirrosta. Sitten tämä viimeinen kysymys, joka oli erittäin, hyvin, erittäin vaikea, koska tähän mennessä tekijänoikeusdirektiivit ja muut eivät ole vielä uskaltani tehdä myönteistä määritelmää. Minä tämän yritin nyt tehdä. Tärkeää on, että tässä on kyse digitaalisista tiedosta, digitaalisesta datasta ja sitten tämä että se ei ole käsin kosketeltavaa ja lisäksi on tämän tiedon on oltava tallennettuna jollekin tallennusvälineelle. Siis sisällön on oltava tallennettuna, muuten se ei voi olla tässä välineenä. Ja tässä ei ole kyse siitä, millä tavoin tieto siirretään. Tämä digitaalinen sisältö siirretään. Ja nyt teen lyhyen yhteenvedon vaikein kysymys, josta teidän on päätettävä, on peruutusoikeus. On katsottava, kuinka paljon luotetaan eri toimijoihin. Toinen set, kysymykset direktiivis erityisesti kauppaoikeusosuudet ne ovat kyllä niitä ilmeisimmin soveltuvia digitaaliseen sisältöön. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed for, um... Kiitoksia tästä mielestäni selkeästä ja mielenkiintoista puheenvuorosta. Kohta esittelee varmaankin, voi aloittaa tästä keskusteluun ja hän voikin kertoa meille, pitääkö hän tarkistuksiamme sellaisena, että ne vastaavat näitä tavoitteita, jotka äsken esititte. Ennen kuin Andreas Schwab aloittaa keskustelun, haluaisin toivottaa tervetulleeksi tänne ensimmäistä kertaa Unkarin puheenjohtajavaltion edustajan Rova Kötesin, joka johtaa kuluttaja-oikeustyöryhmää. Ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä kanssanne seuraavan puolen vuoden aikana ja ehkä saadaan aikaan sopimuskin asiasta. Ja se olisi todellakin hyvä tavoite todella ja olemme erittäin tyytyväisiä, että komissio on paikalla, kuten aina. Herra Petri tulee puhumaan myöhemmin. Hän on saanut tätä asiaa, mutta toivottavasti tervetulleeksi erittäin lämpimästi ensimmäistä kertaa uuden siviilioikeusjohtajan, joka on ennen työstänyt mm, verkkovierailukysymyksiä muun muassa, joten pyytäisin komissiota ja neuvosta tietenkin kommentoimaan myöhemmin, mutta nyt ensin valiokunnan jäsenet saavat puheenvuoron ja minulla on kunnia antaa puheenvuoro esitellä Suabille, jotta hän voi kertoa mielipiteistään ja mistä muustakin, joka liittyy tähän hankkeeseen ja miten hän on edistynyt laatiessaan kompromissitarkistuksen. Herra Suava. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi Haluan kiittää sekä professori Schmidt Kesseliä että varjoesittelijöitä siitä, että vielä näin pikaisesti saimme toimittua tässä asiassa joululoma. Ja haluan todella kiittää professoria siitä, että hän antoi meille tämän raportin. Ja uskon, ja minulla on hyvä tunne siitä, että on hyvä, että saimme nyt tämän kertomuksen, koska tämä osoittaa sen, että digitaalista sisältöä ja siihen liittyviä asioita täytyy käsitellä eri tavoin eri kohdissa. Olen nähnyt, nähnyt tämän esityksen ja olen nyt sitä mieltä, että meidän täytyy nyt suhtautua tähän kysymykseen uudella tavalla. Meidän mielestämme, varjoesittelyn mielestä 4 ja 5 luvut tulisi tästä poistaa. Ja Tässä on asioita, jotka eivät enää liity siihen, mistä olemme neuvotelleet, joten kaksi ja kolme luvut, niitä tavallaan yhdistettäisiin. Ja tässä käsitellään esimerkiksi digitaalisen sisältöön liittyviä riskejä. Uskon, että nyt meidän on arvioitava sitä, voidaanko käyttäjä todella estää e, estää käyttämästä tiettyjä digitaalisia sisältöjä, jos sopimus puretaan. Ja jos ymmärsin professoria oikein, niin hänellä on tähän liittyen tiettyjä epäilyksiä. En ole lukenut vielä koko tätä tutkimusta. Sehän ollaan julkaisemassa tällä viikolla ja siksi minulla on vielä tiettyjä epäilyksiä, mutta mielestäni meidän täytyy sanoa ja muistaa, että komissio on teettänyt jo kaksi tutkimusta siitä, mitä ongelmia liittyy tekijän oikeuksiin, tai tällaisia tutkimuksia halutaan vielä teettää. ja luvut 4 ja 5 eivät mahdollisesti olisi lainkaan direktiivin osia, joten ne, niitä voitaisiin ratkaista sitten yhteisessä puitteistoissa. Ja nyt haluaisin esittää tietyn pyynnön professori Keselille. Professori Rotin kuluttajasuojatutkimuksen myötä olemme käsitelleet asioita varsin tiivisti, mutta Minun on sanottava, että en voi vielä tehdä mitään lopullista arvioita, koska, arviota, koska mitä tulee tähän sopimuksen peruuttamiseen, niin minulla on vielä hieman epäilyksiä siitä, miten tätä voidaan käytännössä soveltaa. Siis tuottajalla on tietenkin toivoo, että jos sopimus puretaan, niin tai silloin saisi käyttää, mutta tätä täytyy vielä hieman katsoa. Ja puheenjohtaja, ehkä vielä aivan lyhyesti joistakin kohdista, joita olemme käsitelleet viime viikkoina varjostelijoiden kanssa. Tämä on nyt viimeinen valiokunnan kokous ennen äänestystä, ja siksi ottaisin esiin vielä pari kohtaa, joista emme ole vielä tehneet päätöstä. Ja eräs kollega ei valitettavasti ole nyt paikalla. Mutta on vielä siis pari asiaa. On, on, on kuitenkin pari asiaa, joissa olemme hieman päässeet lähemmäs toisiamme. Henkilökohtainen arvioni on, että suurin osa on sitä mieltä, että luvut 2 ja 3 yhdistettäisiin, että viisi artiklassa – yhdistämme tällaista tiedotusvelvoiteluetteloa olemme saaneet tästä tutkimustietoa kahdelta professorilta, jotka ehdottivat, että tässä viisi artiklan luettelossa pitäisi olla esimerkiksi turvallisuusnormin osalta tietty vähimmäistaso ja tietty tiedotusvelvoite. Ja sitten artiklat 12 ja 13 ehdottaisimme, että ne jäsenvaltiot, joissa on huomattavasti korkeampi suojan taso kuin keskimäärin eu että niille annettaisiin tiettyjä eri vapauksia. Ja tällä viikolla keskustelemme vielä luvusta yksi ja muista asioista liittyen lukuihin 2 ja 3, eli ovelta ovelle myynti ja sitten tämä pysyvien välineiden tiedon tallentaminen entistä paremmin. 26. tammikuuta pidetään valiokunta äänestys ja varjoesittelijöiden kanssa olemme yhtä mieltä ja varmasti seuraava puhuja voi tämän vahvistaa, että haluamme pitää äänestyksen mahdollisimman lyhyenä. Tekniset yksityiskohdat voidaan jättää hieman syrjemmälle. Monet kollegat ovat tehneet tässä huomattavasti ennakoivaa työtä ennen jouluja. Kiitän heitä ja toivottavasti 26. päivä saamme sitten tämän asian eteenpäin. Kiitos. Well, I hope you're right, uh, rapporteur. But... Toivottavasti olette oikeassa esittelen, koska minustakin on se hyvä todellakin oikeasti edistyä, mutta kiitokset vielä tästä päivityksestä tilanteen suhteen. Sitten vaariyöstöstä vain vuoron paikalla, joten hän saa ensinnä puheenvuoron ja sitten kuka tahansa muu valiokunnan jäsen joka haluaa osallistua. Ja puhujasta on nyt auki, joten ilmaiskaa tahtoinen puheenvuoro tässä ensin herra Rosvuorille. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa hyvää uutta vuotta kaikille täällä läsnä oleville. Muutamia kommentteja. Kiitän muuten tietenkin professori Smith Kesseliä. Me tulemme lukemaan varsin huolella hänen raporttinsa lähipäivinä. Nopeasti neljä kysymystä tästä. Ensin äh, digitaalinen sisältö. Sehän nyt on tulevaisuutta merkittävässä määrin, kun ajatellaan kuluttajakauppaa, sisämarkkinoita, koska on aivan selvää, että monien tietojen älytietojen edistyminen liittyy juuri tähän kehitykseen ja siksi meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta tämä kaikki otetaan huomioon direktiiviin, joka käsittelee kulutusta 10-20 vuoden kuluttua vielä, joten on vaikea kuvitella, miten voisimme jättää sivuun digitaalisen sisällön tässä vaiheessa. Sitten toiseksi digitaalinen sisältö, niin kuin monet muutkin kulutuksen tekijät, tapahtuvat etämyyntinä. Digitaalinen sisältö siis on toisaalta sellaista, mitä ostan tietenkin etänä yhä enemmässä määrin, ja tämä aiheuttaa, että puhutaan tästä aineettomuudesta, mistä professori äsken puhui, ja on selvää, että ainakin minun ryhmäni on sitä mieltä, että kuluttajaoikeusdirektiivi on hyödyllinen varsinkin silloin, kun se tarttuu etäkaupan kehittymiseen. Ja nyt olemme tässä tärkeässä risteysvaiheessa. Sitten kolmas asia, peruutusoikeus on olennainen kohta. Se on yksi keskeinen kysymys etäkaupassa. Ja tästä olen täysin samaa mieltä sen suhteen, mitä täällä sanottiin. Kaikkein tärkein kysymys, mikä pitää ratkaista, on, miten tehdään, saadaan digitaalisisältö ja perusoikeus yhteen sopiviksi asioiksi. Siis jos emme löydä tähän ongelmaan ratkaisua, niin se olisi kyllä varsin dramaattinen juttu, koska mielestäni tämä kyseenalaistaisi direktiivin koko sisällön vakavuuden, joka liittyy etäkauppaan. Ja tietenkin tässä on tämä tärkeä osa on, liittyy perutusoikeuksiin. Te puhuitte lapsista. Voitaisiin puhua meidän kaikkien lapsista. Me tiedämme varsin hyvin, miten on eh, niin helppoa ostaa tai tilata ilman, että heti ostaa erityyppisiä digitaalisia tuotteita. Me tarvitsemme suojelua tämän suhteen, sen pitää olla todella vahvaa suojaa. Ja neljänneksi meidän täytyy saada yritykset kantamaan vastuunsa näissä kysymyksissä. Yritykset, jotka myyvät digitaalista sisältöä ja jotka tietysti haluavat nopeuttaa digitaalisen sisällön kauppaan tämän direktiivin kautta, jota nyt käsittelemme, niin heidän pitää todellakin kantaa myös vastuunsa ja heidän pitää, yritysten pitää miettiä, miten valmistavat tuotteitaan loppujen lopuksi, koska jos nämä tuotteet vaikka eivät olekaan materiaalisena, ovat kuitenkin tuotteita, miten tässä otetaan huomioon perutusoikeus, miten toimitaan niin, että tuotteet silloinkin on avoimia ja niitä voidaan siis mahdollisesti kopioida, miten niitä voidaan sitten suojella minusta tämä peruutusoikeus ja yhteensopivuus tässä on aivan ratkaisevan tärkeä. Olin ymmärtävin, että te olette vähän samaa mieltä, professori, ja yhdyn teihin tässä täysin. Sitten, jos olette puheenjohtaja, muutamia huomioita vielä, koska esittelijä äskeisessä puheenvuorossa hiukan laajensi keskustelua ja kertoi asian tilanteesta tässä vaiheessa tai direktiivin tilanteesta. Yhdyn hänen kommentteista täysin. Huomattavasti työtä tietysti on jäljellä. Herra Schwab on ottanut koko tiiminsä käyttöön, jotta saamme aikaan näitä kompromissitarkistuksia. Mielestäni me olemme ottaneet tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan. Ja niin kuin puheenjohtaja sanoi, paljon on vielä silti vielä jäljellä tehtävänä. En meillekin sopii tämän luvut 2 ja 3 liitetään yhteen. Haluaisin vain muistuttaa, että ja tämä on myös tärkeä kohta meidän ryhmässämme. Meillä on erittäin käytännönläheinen suhtautuminen tähän direktiivin ja myös järjestelmästä haluamme suhtautua. Mitä enemmän tämä ajattelee, mielestäni tämä direktiivi, jotta se voisi ratkaista kaikki kulutuksen ongelmat tulevina 20 vuotena, sehän on varsin monimutkainen kysymys, niin meidän pitää keskittyä käytännönläheisesti kaikkein tärkeimpiin asioihin. Ja tietysti tähän liittyy tämä kaksi kolme lukujen fuusio, ja tämä etäkauppa, liikkeen ulkopuolella tehty kauppa, on tärkeä kysymys ja me Olemme ehkä ainoa ryhmä, jonka tämän, joka tämän asian näin esittää, mutta olemme kyllä avoimia e, muillekin ehdotuksille. Ja olemme sitä mieltä, että tässä ei pidä välttämättä seurata neuvostoa. Meillä me vain satumme olemaan nyt aika paljon samalla, me, samalla kannalla. Ja jos on liian vaikea saada aikaan kompromisseja, neljä ja 5 luvusta voimme varsin hyvin saada aikaan direktiivin, joka keskittyy yhteen, kahteen, yksi, kaksi, kolme lukuihin ja tavallaan vähän pistää sivuun neljän ja viiden sillä ehdolla tietenkin, että aikaisemmat direktiivit, jotka säätelevät juuri näitä kysymyksiä, edelleenkin ovat sitten voimassa. Sitten vielä lopuksi yksi asia, aivan lyhyesti, koska Andreas viittasi äänestykseemme valiokunnassa, joka tässä lähenee ilmeisesti jo kahden ja puolen viikon kuluttua. Haluan vain sanoa, että Tämä on ehkä henkilökohtainen kommentti, mutta siis Euroopalla ei mene kovinkaan hyvin. Suhteet kansalaisilla ovat myös aika hankalat. Ja toistaisin tässä yhteydessä, että haluaisin, että mahdollisimman pitkälti täällä valiokunnassa saisimme aikaan konsensushenkisen tekstin tästä kysymyksestä. Haluaisin tällaisen minimalistisen tekstin, joka kokoaa taakseen mahdollisimman monia, eikä suurta vastustajien joukkoa. Tämä synnyttää lisää tällaista polemista keskustelua, jota mielestäni me emme tarvitse tämän päivän Euroopassa näinkin tärkeässä kysymyksessä kuin kuluttajan kysymykset ja kuluttajaoikeudet. Sehän on tärkeä vipu ajatellen kasvumahdollisuuksia Euroopassa. Tähän me tarvitsemme, siihen me pyrimme. Kuluttajat ovat huolissaan Euroopassa taloudellisesta kriisistä, elpymissuunnitelmista, elpymissuunnitelmista. Me tarvitsemme jotakin vakuuttavaa, rauhoittavaa eikä epävakautta aiheuttavaa joka ei kuitenkaan pystyisi parantamaan, parantamaan taloudellista tilannetta. Tässä minun kommenttini puheenjohtaja tästä erittäin mielenkiintoisesta mietinnöstä ja mielenkiintoisesta puheenvuorosta, jonka professori äsken piti. Thank you very much indeed, uh, Mr. Kiitoksia herra Rochefort teidän puheenvuorostanne ja analyysistanne. Minulla on teille muita puhujia listalla, joten nyt pyytäisin ehkä ensin komissiosta herra Petriä kommentoimaan. Ja hän voi kommentoida myös tätä asian tämmöistä kehityspistettä ja sitten sen jälkeen neuvosto. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, and for the chance. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia mahdollisuudesta reagoida tämänpäiväiseen keskusteluun ja erityisesti tietenkin kysymykseen, joka liittyy digitaaliseen sisältöön ja tähän asiakirjaan, jonka professori Schmidt Kessel tänään esitteli. Komission ehdotus kuluttajansuojadirektiivistä kattoi kyllä digitaalisen sisällön ja digitaaliset palvelut tiettyyn pisteeseen asti. Erityisesti kun oli kyse etäsopimuksista, ja myöskin kun on kyse epäoikeudenmukaisista sopimus ehdoista. Ja tämä pitää pitää mielessä. Kun mitä tulee etämyyntiin, niin teidän asiakirjan analyysi on mielenkiintoinen ja se nostaa esiin tärkeät kysymykset. On selvää, että on tärkeää, että kuluttaja saa tietoa digitaalisesta sisällöstä ennen kuin hän sitä lataa esimerkiksi. Ja näin ehdotuksessakin on ehdotettu. Vaikeampi kysymys liittyy peruutusoikeuteen. Pitäisikö kuluttajalla olla peruutusoikeus digitaalisen sisällön suhteen? Tässä komission kanta on ollut, että no, kuluttajan peruutusoikeus päättyy siinä vaiheessa, kun hän ryhtyy lataamaan tätä sisältöä. Hänellä siis on peruutusoikeus sopimuksen solmimisen jälkeen, jos hän on tämän sopimuksen solminut internetissä, mutta ei ole vielä ladannut sisältöä. Tämä ehdotus on myös tekstissä, josta neuvosto on saanut nyt alustavan yhteisymmärryksen aikaiseksi, ja neuvoston teksti tekee tämän vielä selvemmäksi, että on tämä erityinen poikkeus liittyen digitaaliseen sisältöön ja se käynnistyy lataamisvaiheen alkaessa. Tämä on ehkä parannuskomission tekstiin ja voisimme tukea sitä. Jos puhumme tilanteesta, jossa kuluttajasuojan direktiivin lopputulos keskittyisi etäsopimuksiin, kuten parlamentti ehdottaa, niin silloin teksti tällaisenaan mielestämme antaisi riittävästi kuluttajan suojaa ja käsittelisi digitaalista sisältöä sopivalla tavalla. Ristiriitainen kysymys joka on nostettu esiin muualla, on digitaalisten tuotteiden yhteensopimus sopivuksen kanssa, eli siis luku neljä, ja kuinka pitkälle kuluttajat voivat saada korvauksia huonosta sisällöstä digitaalista sisällöstä. Tässä komission kanta oli, että tämä on hyvin monimutkainen kysymys ja tässäkin asiakirjassa se vahvistuu erityisesti, koska on vaikeuksia määritellä digitaalinen sisältö ja myöskin miten sovelletaan näitä korvauksia. Siksi komissio päätti tutkia asiaa ja tilasi kaksi eri tutkimusta. Yksi tarkastelee kysymyksen taloudellista puolta. Siinä mitataan, aiheutuuko kuluttajalle haittaa siitä, että nämä kauppadirektiivin säännöt eivät häntä kata. Ja toinen tutkimus käsittelee oikeudellista tilannetta lainsäädäntöä ja tapausoikeutta eri jäsenvaltioissa ja katsotaan, että kuinka siellä digitaalista sisältöä on käsitelty. Ja tässä tarkastelemme nyt näiden tutkimusten tuloksia tämän vuoden aikana. Lopputulokset meidän tulisi saada kesäkuuhun mennessä. Ja sitten meillä toivottavasti on parempi kuva tilanteesta – ja tarpeesta käsitellä digitaalista sisältöä laajemmalla tavalla kuluttajalainsäädännössä. Yksi mahdollisuus tässä olisi, ja herra Schwabkin sen mainitsi, olisi kattaa digitaalinen sisältö komission ehdotuksessa eurooppalaisesta sopimusoikeudesta. Tämä olisi hyvä täydennys, jos neuv- keskustelut parlamentin ja neuvoston välillä päätyisivät direktiivin, joka keskittyy etäkauppaan eikä käsittele tuotteiden sopivuutta ja silloin tämä kauppa direktiivi eh, olisi voimassa. Ja siksi olisi hyvä käsitellä tätä, kun käsitellään eurooppalaista sopimusoikeutta. Tässä yhteydessä olen iloinen siitä, että esittelijä herra Schwab on myönteinen sen suhteen, mihin suuntaan työ on menossa neuvostossa ja herra Rochefort on samaa mieltä. Komission puolella me olemme hyvin myönteisiä näiden neuvottelujen suhteen, mitä tulee tähän direktiiviin. Kiitoksia. Very much. Um, Kiitoksia tästä alustavasta vastauksesta. Näyttää siltä, että tässä on kyllä paljon asioita, joita pitää ottaa huomioon, mitä tulee tämän yhteisen puitekehykseen, viitekehykseen. Palaamme tähän varmasti jatkossa, enkä ole täysin varma, että pitäisi jättää ihmisiä odottamaan kovin kauaa. Sitten neuvoston edustaja, voisitteko esittäytyä ehkä ja sitten hiukan kertoa tästä asian etenemisestä neuvostossa. Magyar elnökség nevében Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja siitä, että saan käyttää puheenvuoron. Haluan tervehtiä kaikkia läsnäolijoita neuvoston puheenjohtajavaltion nimissä. Varmasti yhteistyömme parlamentin kanssa tulee olemaan erinomaista ja henkilökohtaisesti voin sanoa, että en usko, että mitään esteitä tälle yhteistyölle tulee olemaan. Päinvastoin. Mitä sitten tulee tähän direktiivikysymykseen? Parhaillaan on saatu aikaan alustava kanta, mutta nyt tarvitaan vielä kaksi viikkoa, jotta ministerineuvostossakin tämä asiakirja voidaan hyväksyä. Eli tässä ei vielä enää mene kovinkaan kauan. Unkari pyrkii siihen, että neuvottelut saadaan vietyä päätökseen mahdollisimman pian ja haluamme tehdä yhteistyötä koko parlamentin, mutta erityisesti teidän valiokuntanne kanssa hyvin tiiviisti. Ja mitä sitten tulee yksityiskohtaisempiin asioihin, olemme hyvin mielenkiinno, suurella mielenkiinnolla kuunnelleet tätä tutkimusta. Neuvosto on sitä mieltä, että digitaalinen sisältö ei kuuluisi tähän, vaan haluaisimme, että myöhemmässä vaiheessa niitä käsiteltäisiin omalla lainsäädännöllään. Mutta varmasti voimme palata tähän asiaan vielä. Kiitän vielä teitä kovasti ja jatkamme todella tiivistä yhteistyötä ja Belgian aloittamaa työtä tässä asiassa. Ja käärimme hihamme. Kiitoksia. Rova ja sitten odotamme, että tulet tänne uudestaan vierailemaan ja toivottavasti silloin olette voitte kertoa edistyksestä ja haluaisin kiittää myös valtiota Belgiata, Belgiaa lämpimästi yhteistyössä kysymyksessä mukaan lukien tämä asia. Nyt olemme kuulleet siis neuvostoa ja komissiota ja aion antaa tilaisuuden herra Schwabille tiivistää, mutta ehkä professori Smith Kessel haluaisi reagoida näihin kommentteihin, joita tähän myös olette kuullut. Ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Es gibt peruuttamisoikeudessa on tietty keskitie, joka on tässä tekstissä mukana, jota voi tarkastella. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä ei suljeta peruuttamisoikeutta pois, vaan tässä esimerkiksi annetaan mahdollisuus hinnan palauttamiseen. Tämä on toisaalta yleisesti mahdollista. Toisaalta tämä voisi olla keino sille, että löydettäisiin todella kultainen keskitie ja että tämä arvon palautus riippuisi siitä, mitä tietoja on annettu etukäteen. Jos tietoja ei ole oikealla tavalla annettu, se vaikuttaisi sitten tähän mahdollisuuteen. Ja keskustelu Saksassa tästä peruuttamisoikeudesta on osoittanut, että asian käsittely on yleensä ollut hyvin hankalaa. Uh, well, thank you very much indeed uh, for... Kiitoksia kovasti. Ensin vielä kiitän teitä uudestaan, että laaditte tämän edistyksen. Ikävä kyllä emme ole voineet lähettää kopioita kaikille, mutta uskoakseni ovat kyllä saatavissa sitten keskiviikkona ja voimme yksityiskohtaisesti tutustua niihin ennen kuin loppuratkaisua etsitään. Teillä oli todellakin mielenkiintoisia ajatuksia, joita meidän pitää huolella tarkastella, vaikkakaan ne eivät tulisi mukaan tähän ensimmäiseen pakettiin. Andreas Schwab, haluaisitko hiukan tiivistää keskustelua ja tilanta tähän mennessä? Niin, kun katsoo tässä kelloa, kun salin kello näyttää viittavaille yksi, joten aika näyttäisi olevan. No, joka tapauksessa meillä on pohjana tässä Rotin tutkimus ja samoin tämä Schmidt-Kesselin tutkimus, jota meidän täytyy nyt hyvin tarkkaan katsoa. Ja olen Rochefortin kanssa yhtä mieltä siitä, että juuri Euroopan nuorille kuluttajille olisi tärkeää lähettää merkki siitä, että me todella teemme jotakin, mutta voimme toimia tässä ainoastaan silloin, kun toimimme juridisesti vakaalta pohjalta, ja meidän täytyy vielä puuttua olemassa oleviin aukkoihin niin meidän täytyy todella käsitellä vielä tiettyjä kysymyksiä. Ja nyt 26. tammikuuta tai sitä ennen tulemme jättämään sopivan kompromissiehdotuksen. Muuta sanottavaa minulla ei ole. Kiitos. Thank everybody very much. Just to... Kiitoksia kaikille lämpimästi. Aivan lopuksi vielä vahvistan, että me äänestämme 26. tammikuuta kello 15 ehdotuksesta. Ja olen varma, että esittelyllä ja varjostella on tähän me, siihen mennessä paljon vielä työtä. Ennen kuin lopetamme, haluaisin tässä ottaa huomioon Andres Retnissen, joka tämä on hänen viimeinen kokouksensa täällä, koska hänet on uudelleen Täällä hän on hän, hän urakehyksen siirtänyt muualle. Hän joutuu hiukan kuumempaan ilmapiiriin tavallaan turvallisuus- ja ulkopoliittisen ulkopuoliseen mutta haluaisin kiittää häntä hänen panoksestaan tässä valiokunnassa erityisesti siitä, että on käynyt, ollut mukana tässä kuluttajaoikeusasiakirjassa. Sitten Maalis, joka nyt sitten jatkossa on vastuussa tästä tärkeästä, tästä tärkeästä äänestyksestä. Nyt ehdottaisin, että äänestysten takia pidämme aivan lyhyen tauon ja näin, että poliittiset ryhmät voivat varmistaa tilanteen äänestystä varten ja aloitamme täsmällisesti kello 16. Uh, so, ladies and gentlemen, can we um, proceed? Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin, että alamme äänestää ensimmäistä, ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Ja ensin haluaisin alkaa äänestyksen lopullista kannasta toisen käsittelyn sopimuksessa koskien neuvottelujen tuloksia, joita esittelijä Catherine Styler johti Belgian kaudella. Ja koko teksti on teille välitetty ja kaikki varjoistot ovat tutustuneet tähän. Minulla oli etuoikeus johtaa näitä, tätä kokousta. Ja sitten varjoistelin pyynnöstä laadin kirjeen belgianlaiselle ministerille, jonka varmasti tämän asian tiimoilta hyvin tunnetta. Kiitin häntä yhteistyöstä, mutta pyysimme myös erityistä selvitystä puheenjohtajavaltiota sen takia, että ovat lisänneet uuden osan tekstiä aika myöhässä vaiheessa. Odotamme tästä vielä hyväksyntää, vaikkakin varastolta oltiin hyväksyneet tämän sisällön. Ihan teille vain tiedoksi sopimus, jonka lopulta saimme aikaan, sisältää 60 23 tarkistuksesta, jotka hyväksyttiin valiokunnassa 22. marraskuuta. Mielestäni tämä osoittaa, kuinka tärkeää työtä Rovas Laitan johdolla teitte. Joten ehdottaisin, että äänestämme tästä tekstistä Rovas puolesta. Haluaako joku varjostelija kommentoida No hyvä. Rouva Ryle. Yeah, and Mrs. Vice President. Tamaya then. herr präsident liebe kolleginnen und kollegen meine damen und herren! puheenjohtaja hyvät kollegat hyvät naiset ja herrat. Olemme saaneet hyvin paljon materiaalia sidosryhmiltä, kuten nykyään sanotaan, erityisesti juristeilta paljon hyvää tietoa, osittain hieman myöhään, liiankin myöhään, mutta varjoesittelijöiden ja esittelijöiden keskuudessa yhdessä neuvoston ja komission kanssa olemme nyt saaneet aikaiseksi mahdollisen kompromissin. Mutta kuten aina kompromissiin kukaan, tai kaikki eivät koskaan voi olla täysin tyytyväisiä, mutta mm, uskon kuitenkin, että tästä voidaan äänestää tässä muodossa. Mutta toivoisin kuitenkin, että välittömästi tämän jälkeen jatkamme yhteistyötä komission kanssa. Toimeenpano ja delegoitujen säädösten osalta, eli aikaisemman komitologia menettelyn mukaisesti. Meidän ja komission tulee tehdä tässä asioita ja parlamentti haluaa tehdä rakentavaa yhteistyötä, mutta tämä kuitenkin merkitsee sitä, että komissio mahdollisimman pian yhdessä parlamentin kanssa on yhteydessä varjoesittelyihin ja esittelijöihin niin, että voimme ratkaista tyydyttävällä tavalla epäilyttävät kohdat. Ja tämä on todella ponteva pyyntö. Uh, well, thank you very much indeed, Mr. Meyer. Mrs. Rühle. rouva Rühle. Ich möchte mich nochmal ausdrücken. Minä haluaisin vielä kiittää teitä siitä, että kirjoititte tämän kirjeen Belgian puheenjohtajavaltiolle, koska olen todella sitä mieltä, että neuvosto ei olisi eh, ilman hyväksyntäämme voinut hyödyntää tarkistustamme uuden eh, tekstin eh, uutta tekstiä varten, ja niin tämä menettely olisi voinut olla vähän selkeämpi. Mutta nyt sen jälkeen, kun tämä kirja on kirjoitettu, me voimme, minun ryhmäni voi hyväksyä tämän. Nyt olen kuitenkin herra Majerin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy parlamenttina tarkkailla sitä, miten tämä direktiivi pannaan täytäntöön, koska joissain kohdin, kuten aina kompromisseissa on, se ei ole aivan selvä ja olisi hyvä tietää, miten komissio työskentelee ja pyytäisin, että komissio tekisi läheistä yhteistyötä kanssamme, jotta voimme päätyä hyvään tulokseen. Kiitoksia. Yes, thank you very much. Um, I should just... Kiitoksia. Hm. Vielä lisäisin sen, että olen pyytänyt puheenjohtajan valtiota antamaan lausunto selventää asiaa tammikuussa loppuun istunnossa. Silloin sitä pitää, se pitäisi hyväksyä. Nyt on tilaisuus. Ja mitä täytäntöönpanon sääntöihin tulee, ja tähän prosessiin on varm, varm, valmis, varma, että komissio on valmis tähän ja he tällä näkö, näköjään nyökkäilevät. Ja jos komissio haluaa kommentoida, saatte hetken kuluttua tilaisuuden. En halua mitään laajempaa keskustelua, mutta va- varapuheenjohtaja, haluaa myös kommentoida Rova Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain pyytää anteeksi rouva Stylerin puolesta. Hän pyysi minua puhumaan omissa nimissään. Hän ei voinut tulla paikalle tänään, tästä hän tätä pahoittelee kovasti. En halua toistaa, mitä aikaisemmat puhujat sanoivat, mutta olen täysin samaa mieltä siitä ja on aivan samanlainen viesti vältettävänä, niin kuin kaikissa kompromississa aina on asioita, joihin olla tyytyväisiä, että tällaista lisätyötä tähän liittyy, mutta olen varma, että yhdessä tähän pystymme ja Katrin minun kautta niin halusi tätä kaikkia kiittää myönteistä yhteistyöstä ja erityisesti näistä, näiden kompromissien kohdat, jotka olivat kuitenkin aika hankalia. Thank you very much. Well, I... Kiitoksia. Pyydän anteeksi, minun olisi pitänyt antaa puheenvuoro teille ensin, koska en ymmärtänyt, että te edustitte täällä Rova Styleria. Haluaako komissio esittää lyhyen puheenvuoron? Yeah. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä henkilökohtaisesti ja Rova Styleria ja myöskin varjoesittelijöitä sitä erittäin tärkeästä työstä, jota teitte tuossa kolme ja puolituntisessa kokouksessa. Se mahdollisti tämän kompromissin. Ja tietenkin komissiolla on myöskin se tunne, että kompromissi on kompromissi, joten se ei ole täysin tyytyväinen siihen, mutta on erittäin hienoa, että te pääsitte kompromissineuvoston kanssa. Ja komissio on tietenkin aina valmis tekemään yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa niin pitkälle kuin voimme sitä tehdä ja nopeuttaa delegoitujen säädösten delegoituja En nyt oikein tiedä, mistä varjoesittelijät puhuivat, mutta tietenkin me olemme jo puhuneet sidosryhmien kanssa, kuten täällä sanottiin, ja ainakaan yksi delegoidusta säädöksistä on sellainen, että sitä yritetään nopeuttaa mahdollisimman pian, mutta Kyllä siinä kaksi vuotta menee, silloinhan säädös on, äm, ä, astuu voimaan, mutta sitten yritämme ottaa delegoitut säädökset käsittelyyn ja olemme tietysti jatkuvasti yhteydessä parlamenttiin ja neuvostoon. Kiitoksia. I think the Belgian presidency is also here, so Ilmeisesti puheenjohtajavaltio Belgia on myös paikalla ja haluan kiittää heitä myös. Äänestyksen jälkeen ehkä Rova Stahler ja varjostajat voivat lähettää komissiolle tiedotteen näistä kysymyksistä ja laatia lyhyen epävirallisen raportin kansallisen lainsäädäntöön siirtämisprosessista. Jos muita kommentteja ei ole, niin haluaisin, että äänestämme yhdessä ainoassa äänestyksessä kompromisseista, joista on sovittu puolesta vastaan hyväksytty yksimielisesti. tässä. Kiitoksia kaikille. Ja lämpimät onnittelut Rova Stylerille. Hän joutui jäämään lumentulon takia Skotlantiin. Tiedän, että hän on todellakin pahoillinen, että ei päässyt paikalle. Siis kiitoksia ja keskustelu ilmeisesti on tarkoitus käydä tiistaina vai maanantaina, maanantai-iltana 15. 17.15 Strasbourgin täysistunnossa. Sitten menemme McClarkinin lausuntoon terveyserojen vähentäminen EU:ssa. Mielelläni annan puheenvuoron esittelijälle, jotta hän esittelee tämän äänestyksen. EPPltä on tullut myös ilmoitus siitä, että haluaisivat tehdä myöhässä vaiheessa suullisia tarkistukselta olette varmaankin tämän nähneet. Mutta jos teille sopii, että nämä otetaan huomioon, niin kertokaa meille. Ja jos teillä on muita kommentteja, esittele, olkaa hyvä. New Year to everybody. Uh, welcome back. I would just like... Kiitoksia, hyvää uutta vuotta kaikille ja tervetuloa takaisin. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä tätä yhteistyötä tässä, erityisesti kun meillä oli niin tiukka aikataulu. Olen erittäin eh, arvostan tätä kovasti ja äh, mielestäni sisämarkkinavaliokunta voi todella mm, tuoda tärkeän panoksen Envin mietintöön. Äh, meidän täytyy tunnustaa se, että terveyserot johtuvat suuresti ähm, sosioekonomisista syistä, mutta sisämarkkinavaliokunta voi kuitenkin tehdä jotain, mitä tulee lääkkeisiin eh, ja rajat ylittävän tiedonkeruuseen ja myöskin ammattipätevyyksien tunnustamiseen. Erityisesti mitä tähän tulee, niin eh, lääkintähenkilökunnalle pitäisi antaa eh, vapaa liikkuvuus EU:ssa, mutta meillä täytyy olla myöskin riittävästi tarkastuksia, jotta henkilöt, jo, joita vastaan nostettukaan, ne eivät voi vain siirtyä johonkin toiseen maahan. E, ja myöskin haluaisimme, että tämä IMI-järjestelmästä siitä tulisi pakollinen. Ja tarkoituksena olisi tällä tavoin helpottaa ja vähentää muutamia, joitakin terveyseroja EU:ssa. Mitä tulee EPPn tarkistukseen, niin ne saavat hyväksyntäni. Comment before we vote. Kiitoksia. Haluatko joku kommentoida ennen äänestystä? No, Rova Vernio. Aivan lyhykäisesti haluaisin kiittää Emmaa. Tähän on tehnyt hyvää yhteistyötä ripeästi meidän kanssamme tästä erittäin monimutkaisessa laajassa aiheessa, mutta mielestäni me voimme nyt antaa aika tasapainoisen lausunnon ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnalle ja halusin sanoa sinulle, että EPPn tarkistuksesta, koska erityisesti 44 halusin äänestää sitä vastaan just täsmästä sanasta, joka aiheuttuu ongelmia keskustelussamme, koska EPPn tarkistus on kuitenkin nyt aivan tyydyttävässä muodossa äänestämme 44 puolesta. Kiitos. Uh, Mrs. Bastos for the EPP. Presidente, eh, primeiro desejar a todos os colegas e ao seu presidente. Kiitos. Minäkin haluan toivottaa kaikille kollegoille hyvää uutta vuotta. Nyt haluan pikaisesti muistuttaa siitä, että EPP pitää hyvänä esittelijän kantaa ja hän jo ennen lomia hyväksyi meidän tarkistuksiamme ja nyt myös joitakin suullisia tarkistuksia. Mielestäni tämä lausunto tällaisella kriisin hetkellä auttaa huomattavasti vähentämään terveyseroja eri jäsenvaltioissa. Kiitos. No. Entä muut harjoittajat? Selvä. Sitten äänestämään. Halusin vain tarkistaa, että kaikilla on äänestyskortit mukanaan, joten nopeasti tämä tavanomainen tarkistus ennen kuin se äänestys alkaa, koska niitä kerran on, on aika paljon. No, jos vaikka EPP-läiset ensin äänestäisivät. Siis EPPstä ensin äänet 11, EPPstä pitäisi olla 13. Äänestys päättyy EPPn kohdalla Uh, S&D. Uh. SD-ryhmä. Äänestys alkaa. Rova Verni on unohtanut korttinsa, joten täytyy laskea nyt muuten mukaan. Nyt täytyy olla vain viisi, mutta kyllähän täällä varmastikin on enemmän SD-läisiä. Kuusi. Seitsemän. Ja lasken sitten teidät aina erikseen Rova Verni on. Kaikki muut voinkin nähdä. Sitten neljä liberaalia, kolme ECR ja laista kaksi vihreää. Dennis Kuosta ruotaisen. Ensin äänestämme kompromissista yksi puolesta vastaan hyväksytty lähes yksimielisesti. Näin ollen Siirrytään tarkistukseen 4, kohta 1 A puolesta vastaan hyväksytty. Huomattavasti enemmistö tässäkin. Tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty myös. Seuraavaksi kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten siirrytään tarkistukseen kuusi Rova Bastosilta puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kohtaan kaksi, tarkistus 9, Verniolta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Ilmeisesti koneäänestyksenä. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Overnio kannattaa. Äänestys päättyy. 14.16. Hylätty. Sitten tarkistus 8 Rova Saldemuuselta puolesta. Otetaan tämäkin koneellisesti. Tai, niin. Taas kahdeksan äänestys alkaa. The vote's closed. Päättyy. Hylätty. 17.13 tuloksella hylätty. Sitten tarkistus 11 Vennilta puolesta. No, tarkistamme tämäkin koneellisesti koneäänestyksen, siis tarkoitus 11 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 13.17 tuloksella. Kohta kolme, kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten siirrytäänkin tarkistuksen 18 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan hyväksytty. Ja 22 mielestäni tähän tulee suullinen tarkistus. Rova Bastos, haluaisitteko lukea tämän tarkistuksen? Olkaa hyvä. That replaced the existing oral amendment. Kerran, korvaako se hetkisen suullisen? Niin, tässä kootaan yhteen and remuneration – Nämä olisivat nämä sanat. She on the voting list, I think. Um, so... Siis äh, puhdasta tämän suosin kanssa vastaan hyväksytty. Sitten 24. Kohta 3a. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. 24. Äänestys Hylätty. 13 puolesta. 12 puolesta, 17 vastaan, 13 puolesta. Sitten kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 28 McLaughlinilta puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan hyväksytty. 30. Gone-äänestys, joka alkaa. <laughs> The vote is closed. Äänestys päätti Hylätty 9.20 tuloksella. Sitten kompromissi 5. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Suuri enemmistö. Ja sitten 35 puolesta vastaan hyväksytty. 38 puolesta vastaan hyväksytty. 36 puolesta vastaan hyväksytty. 37 puolesta. Anteeksi, koneäänestyksen äänestys alkaa. Tartus 37. Hyväksytty 15-14 tuloksella. Sitten kohta on 6, kompromissi 6 puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja sitten siirrytään 42 puolesta vastaan. Hyväksytty. 41 vedetty pois. 43, Siinä tulee suunnin tarkistus. Onko se sama kuin estyslistalla vai onko se joku eri? Sama kuin estyslistalla. Anteeksi, äänestyslistalla, joten se on siis täällä mukana. Joten 43 puolesta vastaan hyväksytty. 45. Sekin on esityslistalla joten äänestämme siitä 45 puolesta vastaan. Ilmeisesti hyväksytty, mutta on ehkä parempi tarkistaa tarkistuksen 45 tulos, johon liittyy suunnin tarkistus. Äänestys päättyy, hyväksytty 22.8 tuloksella. Sitten 45 puolesta vastaan Tarkistamme tämänkin koneesta 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.7. Sitten kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten 49 tarkistus Rovaryyltä. Puolesta Anteeksi, äänestys alkaa 49. koneäänestys. Niin mielestäni tässä pidimme 49 eikä 51. Siis 49 koneäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 20 10 tuloksella. Sitten 46. Äänestys alkaa koneellisesti tästäkin. Äänestys päättyy. Hylätty. 10 puolesta 20 vastaan. 51 puolesta vastaan hyväksytty. 53 puolesta vastaan Ehkä on parempi tarkistaa tämä tulos. 52. Hän alkaa. Päättyy. Hyväksytty. kahdeksan tuloksella. 53 puolesta. Vastaan hyväksytty. 54 puolesta vastaan hyväksytty. 55 puolesta vastaan hyväksytty 56 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt kaikki tarkastus on käyty läpi ja äänestämme lausunto luonnoksesta Äänestys alkaa koneäänestyksenä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 puolesta, kaksi vastaan. Kiitoksia kovasti ja onnittelemme Rova McClarknia. And I'm sure that you will uh, ensure that the Environment Committee takes full account of the very ja ympäristövaliokunta varmaan ottaa huomioon valiokuntamme käytännölliset tärkeät ehdotukset. Sitten siirrytään lausuntoon teollisuuspolitiikasta globaali aikakautena ja esittelen on herra Kreuzmann. Haluaisitteko te kommentoida ennen äänestystä? Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Minähän asiakirjassani keskityin niihin asioihin, jotka eivät ole mietinnössä, mutta sitten tehtiin vielä hyvin paljon tarkistuksia laajennettiin ja niin poispäin. Suurin osa <clears throat> tarkistuksista ei ole aiheuta mitään ongelmia. Hyväksyn ne. Yritimme myös tehdä joitakin kompromissitarkistuksia. Se onnistui. On muutama tarkistus, jota en voi hyväksyä. Esimerkiksi mm, syntyy ongelma, kun sellaiset suuret hankkeet, kuten Galileo, että niihin käytetään paljon määrärahoja, miljardeja veronmaksajien rahoja, niin silloin me olemme vähän kriittisiä. Mutta päätän puheenvuoron tähän. Sydämelliset kiitokset. Voimme kyllä äänestää. Kiitoksia, herra Kreutzmann. Haluatko varjostajat kommentoida? No niin, sitten suoraan äänestykseen. Kompromissi yksi puolesta. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten yksi, kohta yksi A, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kolme. Kohta valta äänestys. Ensimmäinen osa. Koko teksti paitsi sanat on automatic. Valdo vaatii. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja toinen osa. Äänestys alkaa koneellisesti toisesta osasta. Ja tähän sitten tulee nämä sanat. An automatic. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 vastaan 9 puolesta. Sitten tarkistukseen 4. Myös kohta korota äänestys. Ja näette sen tässä, joten en sitä lue. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Hyväksy tämä toinenkin puoli. Sitten kohta 2a. Tarkoitus 5 puolesta vastaan. Hyväksytty. 7 minulta itsestäni puolesta vastaan. Hyväksytty 12 puolesta vastaan. Hyväksytty 19 puolesta vastaan hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Yksitoista lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Kohta kaksi. Kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 13 puolesta vastaan hyväksytty. 17 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksyt. 16 puolesta vastaan hyväksytty. 21 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan hyväksytty. 29 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 22 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 23 siis raukeaa. 26 puolesta vastaan hyväksytty. 25 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty myös. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Joten tarkistusta nyt käsitelty sitten äänestämme koko lausun tuon luonnoksesta otamme tämän koneäänestyksen äänestys alkaa koko lausunnosta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjääni. Kiitän ja onnittelemme herra Klaismanen. So thank you all very much, and I know Mr. Kreutzmann will stoutly defend. Kiitoksia ja olen varma, että herra Kreutzmann puolustaa meidän tarkistuksiamme teollisuusvaliokunnassa. Ja tähän päättyy nyt sitten äänestys. Äh, kiitoksia, olemme hiukan aikataulusta edellä, joten pidämme pienen tauon. Ja jos joku ei halua jäädä tänne herra Mayerin mielenkiintoista keskustelua varten, Eh, liittyen Euroopan sopimusoikeuteen ja sitten aloitamme tämän keskustelun muutaman minuutin kuluttua. Uh, um, no niin, hyvät naiset ja herrat. Varmaankin kaikki ovat täällä. ovat, voidaan aloittaa erityisesti. Toivotan tervetulleeksi komission edustajan, joka on ö, paljon tehnyt yhteistyötä meidän valiokunnamme kanssa, erityisesti kuluttajakysymyksistä, ja odotamme kovasti teidän ö, panostanne uudessa roolissanne oikeuden pääosastolla. Ja sitten sitten meillä on tietenkin eh, esittelijämme Hans-Peter Mayer, joka on tässä eh, vahvistetussa yhteistyössä eh, mukana ja hän varmasti kertoo meille tästä sopimuksesta, joka olemme saaneet aikaan. Ja hän varmaan myös kertoo komission vihreästä kirjasta. Äh, Rova Styler on poissa, kuten Tiertonskin Schmidt on poissa. Rova Ryle on täällä, se on mukavaa. Fox ei ole täällä, mutta minä sanon muutaman sanan, sanon hänen puolestaan. Rasavin ei ole täällä, joten äh, olemme hiukan harvalukuisia. Mitä tulee aikatauluun? Meidän täytyy saada vielä lopullinen äh, hyväksyntä puheenjohtajakokoukselta sopimuksestamme oikeudellisen asioiden valiokunnan kanssa, mutta en usko, että siinä on mitään ongelmaa. Se muodollisesti hyväksytään ensi viikolla. Annan puheenvuoron ensin herra Maierille. Jos haluaisit, että komissio puhuu heti ensin teidän jälkeenne, niin voitte niin sanoa, mutta minä mielen haluaisin, että te puhuisitte ensin haluaisitteko antaa lyhyen esittelyn ja sitten ehdottaisitte, että komissio esittelee vihreän kirjan ja sen jälkeen käymme keskustelua, sopisiko tämä teille kummallekin. No niin, herra Mayer voi aloittaa ja sitten her, herra Stademeyer ja sitten kaikki muut. Herra Mayer. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Tämä on siis vihreä kirja, ei mikään välitön lainsäädäntöaloite. Mutta tässä vihreässä kirjassa tuodaan esiin eri vaihtoehtoja siitä, kuinka voitaisiin toimia. Eli tässä konjunktiivit törmäävät toisiinsa. Tämä ei ole mikään äärimmäisen laaja vihreä kirja, mutta sisällöllisesti se on kyllä palon arkaa. Siinä on paljon erilaisia aiheita – ja kuten Malcolm Harbour puheenjohtaja tässä totesi, jaamme toimivaltuuden tässä oikeudellisten asioiden valiokunnan kanssa. Ja olen ollut juuri valiokunnan jäsenenä ja käsitellyt näitä aiheita jo noin kymmenen vuotta ja siksi on hienoa, että voin jatkaa näiden asioiden parissa täällä IMKO-valiokunnassa. Olemme päättäneet, että 3.1 eli kuluttajansuojasopimukset ovat ainut asia, joka on pelkästään meidän alamme. Sitten 4.2 kulu jaettuun toimivaltuuteen ja tämä pätee kuluttajasopimukseen ja yrityssopimukseen ja samoin jaettu toimivaltuus on 4.3 kysymyksessä tai kohdassa ja se koskee sitä, mikä se sisältö tällä oikeudellisella välineellä olisi. Varmasti olette kaikki lukeneet tämän vihreän kirjan ja olette nähneet, mitä perustavanlaatuisia kysymyksiä tässä on mukana, mistä pitää keskustella ja päättää. Mutta tämä on siis vihreä kirja, ei lainsäädäntö sinänsä. Erityisesti Tämä käsittelee sitä, mikä sisällöllinen soveltamisala tällä välineellä täytyy olla. Haluammeko rajallisen raja- soveltamisalan? No, mielestäni on tärkeää, että sisämarkkinoilla 27 jäsenvaltiossa ollaan selkeätä mieltä siitä, milloin sopimus on solmittu. Kun joku sanoo kyllä, siitä tulee sitova sopimuksen sisällön suhteen. Sitten on pohdittava muita, esimerkiksi sopimukseen liittyviä peruutusoikeuksia tai ennakoivia tietoja tai niin edelleen. Vai haluammeko ottaa niitä mukaan vai emme? Tärkeitä tärkeistä osista täytyy pohtia, tehdäänkö niistä sitovia. Eli ne ovat jäsenvaltioille sitovia, ei mitään vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Vai haluammeko, että subsidiariteetti toteutuu niin, että jokainen jäsenvaltio voi itse päättää, milloin sopimus on sopimus, milloin taas ei. Mennäänkö tässä nyt sitten täydellisen harmonisaation suuntaan. Kysymys kuuluukin, kuinka pitkälle tässä mennään. Sitten äh, sopimuksen ulkoinen vastuu, palautusvelvoite ja niin edelleen. Niitä täytyy myös pohtia. Ja samoin tässä on tarkoitus kattaa tietynlaiset sopimukset, palvelusopimukset, ostosopimukset ja niin edelleen. Vai onko tätä tarkoitus laajentaa niin, että tästä tulisi siviilioikeudellinen lainsäädäntö EU-ssa? No, mielestäni meidän tulisi tehdä mahdollisimman sitovaksi tärkeimmät asiat ja sellaiset asiat tulisi jättää subsidiariteetin piiriin, jotka siihen kuuluvat. Esimerkiksi vahingon korvauskysymykset, koska emme ole vielä kyllin pitkällä, eli nämä tulisi jättää toissijaisuusperiaatteen piiriin. Meidän täytyy tehdä siis sel- selväksi se, missä, mitkä asiat, tai että saadaan siis sopiva tasapaino kuluttajien oikeuksien ja yritysten oikeuksien välille – ja sopiva kokonaissuojan taso. Ja meidän täytyy keskustella asioista, jotka menevät pidemmälle. Ja kuten sanoin, on tärkeää, että pääsemme sopuun mahdollisimman pikaisesti siitä, mistä haluamme tehdä sitovaa, mistä, minkä haluamme jättää toiseisuusperiaatteen piiriin. Muista yksityiskohdista voimme keskustella vielä myöhemmin, mutta tässä olivat kuitenkin nämä tärkeimmät kysymykset. Ja nyt komission tulisi valottaa tätä omaa ehdotustaan, mitkä ovat sen painopistealueet. Vasta tämän jälkeen voimme sitten siirtyä eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia tästä hyvin hyödyllisestä alustuksesta. Nyt pyydän sitten, että herra Stademeyer jatkaa siitä, mihin herra Mayer puheenvuorossa päätti ja kertoi hiukan taustoista ja pääajatuksista, jotka löytyvät vihreästä kirjasta. Teillä on puheenvuoro. Meine Damen und Herren, vielleicht starte ich. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin aloitan ehkä näistä ongelmista, jotka ovat vihreän kirjan taustalla ennen kuin menen vaihtoehtoihin, koska vihreä kirja aivan selvästi ei ole ratkaisu, kun etsitään ongelmaa, vaan me olemme löytäneet neljä ongelmaa, joihin etsimme konkreettisia käytännönläheisiä ratkaisuja. Ensinnäkin aloitan kuluttajasopimuksista, koska olen täällä Inkovaliokunnassa, mutta sanon myöhemmin vielä muutaman sanan näistä business-to-business-kauppasopimuksista kuluttajasopimuksista. Aloitan ensin yritysten puolelta. Me löysimme sieltä kaksi ongelmaa ja kaksi ongelmaa kuluttajien puolelta. Ensinnäkin yrittäjät tässä haluaisin korostaa erityisesti sitä, että me korostamme etuja PK-yrityksille, jotka ovat 99 prosenttia kaikista yrityksistä, ja meillä on ihan selkeä tilastollinen korrelaatio – PK-yritysten kasvun välillä ja yleisen talouskasvun välillä, samoin kuin työllisyyden vähenemisen ja innovaation edistämisen välillä. Meidän tulee siis keskittyä PK-yrityksiin ja kun näin toimimme, niin katsomme myös kokonaistaloudellisia etuja ja tämä on siis pieni palanen suuressa palapelissä, jota äh, rakennamme päästäksemme ulos tästä äh, tämänhetkisestä talous- ja rahoituskriisistä. Tämä on niin tärkeää siksi, koska marraskuussa äh, hyväksytyt komission kasvuluvut, kun niitä katsoo, niin näkee, että EUn kasvu keskivertokasvu on 1,8 prosenttia, Yhdysvalloissa se on 2,7 ja Japanissa 3,5. Yhdysvaltoja tämä rahoituskriisi kosketti paljon enemmän, mutta siellä kasvu on kuitenkin suurempaa. Kun katsoo tätä 1,8 prosenttia tarkemmin, niin täytyy muistaa, että tämä on keskiarvo. Ja meillä on 1,8 prosenttia siksi, koska jotkut jäsenvaltiot, kuten Puola, Ruotsi ja Saksa, niillä on noin 4 prosentin kasvuaste. Tämä siis tarkoittaa sitä, että jos katsotaan tätä 1,8 prosenttia, niin se ei ole edes kovin kestävä, niin sekin syntyy vain siitä, että jollakin jäsenvaltiolla menee erityisen hyvin. Tämä on siis vihreän kirjan taustalla ja ajatuksena tässä on tukea erityisesti pk-yrityksiä. Nyt katsotaan ihan konkreettisesti näitä esteitä. Meillä on erityisesti kaksi estettä, kuten te kaikki eh, hyvin tiedätte, koska tämä on teidän alanne. Eh, jos asetutte eh, pk-yrityksen sijaan, niin kun yrittää myydä toiseen jäsenvaltioon, niin on sovellettava joko koko kuluttajalainsäädäntöä tai ainakin tärkeimpiä osia tästä toisen, lain, toisen jäsenvaltion kuluttajalainsäädännöstä kuten Rooma 1 sopimuksessa sanotaan. Tämä kuitenkin aiheuttaa kuluja pk-yrityksille. Ei pidä ainoastaan selvittää, mikä, ovat, mikä on kansallinen kuluttajalainsäädäntöä, vaan yritysten on myös selvitettävä, miten niiden on sopeutettava sopimustaan niin, että se on ensinnäkin laillinen, vastaa siis tätä uutta kansallista lainsäädäntöä, ja että se huomioi myös yritykselle hyödyllisen ratkaisun, koska sen yleiset kauppaehdot perustuvat tietenkin yrityksen omaan kansalliseen lainsäädäntöön, mutta tämä ei välttämättä toimi, jos sen yrityksen on toimittava jonkun toisen kansallisen lainsäädännön mukaan. Viime vuoden lopulla me teimme kyselyn PK-yrityksille ja kysyimme niiltä, mitkä ovat 13 suurinta estettä rajat ylittävälle kaupalle. Ja kymmenen ensimmäisen esteen joukossa on kuusi, jotka liittyvät materiaaliseen sopimusoikeuteen. Ensinnäkin vaik- täytyy selvittää, kumpi lainsäädäntö soveltuu. Tämän 74 prosenttia yrityksistä että Sen jälkeen syntyi ulkomaisen lainsäädännön kääntäminen. 68 prosenttia mainitsi tämän ja oikeudellinen neuvonta 65 prosenttia mainitsi tämän. Vähäinen tieto ulkomaista lainsäädännöstä, pelko kanteista ja lopulta vaikeus neuvotella toisen osapuolen kanssa ja päästä yhteisymmärrykseen äh, kansallista sovellettavasta oikeudesta. Kun siis kysyy pk-yrityksiltä, niin käy ihan selvästi ilmi, että sopimusoikeuteen liittyvät esteet ovat ylimpänä listalla kun katsotaan niitä syitä, jotka estävät näiden yritysten rajat ylittävää toimintaa. Ja kolme neljästä eurooppalaisista yrityksistä ei toimi rajat ylittävästi useista syistä ja joitakin syitä näistä olen maininnut. Tiedämme kuitenkin, että useat näistä yrityksistä mielellään toimisivat rajat ylittävästi, jos niillä olisi yhtenäistä eurooppalaista oikeutta. Kysyimme sitten vähän tarkemminkin, emme pelkästään yhtenäistä eurooppalaista oikeudesta, vaan niistä vaihtoehdoista, jotka mainittiin vihreässä kirjassa. Kysymme esimerkiksi näiltä pk-yrityksiltä, millaista vaihtoehtoa he kannattavat ja tässä kävi ihan selvästi ilmi, että ne kannattavat yhtenäistä eurooppalaista sopimusoikeutta. 88 prosenttia kaikista PK-yrityksistä, jotka osallistuivat tähän kyselyyn, sanoivat, että ne pitävät yhtenäistä eurooppalaista sopimusoikeutta hyvänä tai erittäin hyvänä asiana. Ja 78 prosenttia näistä yrityksistä todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti hyödyntäisi optionaalista välinettä, joka on yksi vihreän kirjan ehdottamista vaihtoehdoista, nimittäin vaihtoehto neljä. Tämä siis PK-yrityksistä. Toinen kysymys, toinen este tai ongelma, joka on pk-yrityksillä tai kaikilla yrityksillä, on erilaisten synergiaetujen hyödyntäminen. Jos ajattelette, että mm, tarjoatte palvelujanne tai tuotetta, niin teidän täytyy ensin sopeuttaa sopimuksianne, mutta jos pystytte kuvittelemaan, että on ainoastaan yksi kansallinen lainsäädäntö ja yksi IT foorumi, jossa voitaisiin näitä tuotteita myydä, myydä niin silloin kustannussäästöä syntyisi huomattavasti. Ja yli puolet yrityksistä, joilta kysyimme, sanoivat, että heille syntyisi kustannussäästöjä 45 prosenttia, näin sanoi. En nyt mene yksityiskohtoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että enemmistö eurooppalaisista pk-yrityksistä. Ja tämä näkyy myös, jos tehdään kysely, eh, joka koskee kaikkia yrityksiä, tämän kyselyn olemme myöskin tehneet. Jos näitä lukuja katsoo, niin voi nähdä, että yli puolet eurooppalaisista yrityksistä näkee tässä eh, kustannuspotentiaalia, jota eh, ne voisivat hyödyntää synergiaefektejä. Nämä ovat ne kaksi ongelmaa yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Ja nyt menen sitten kuluttajiin, koska kuluttajathan ovat yksi keskeinen kysymys teidän valiokunnassa. Kuluttajien kohdalla meillä on myöskin kaksi ongelmaa. Ensimmäinen ongelma on, ja tässäkin voin mainita muutaman luvun, annan teille esimerkin. Me teimme kyselyn ja loimme tuotekorin, jossa oli sata tuotetta, joita kuluttajat usein ostavat. Ja katsoimme, kuinka monta näistä sadasta tuotteesta voi ostaa internetistä kansallisesti. Pienimmällä kansallisilla markkinoilla Kyproksella – 98 näistä sadasta tuotteesta ei, niitä ei saanut ö, internetistä ostettua. No voidaan sanoa, että tämä on pieni saari, siellä tällainen nettikauppa ei kannata, se voi olla. Mutta sitten kun katsoo näitä eri markkinoita, niin seuraavat 13 jäsenvaltiota ovat vieläkin jäsenvaltioita, joissa yli 50 näistä sadasta tuotteesta, niitä ei voi ostaa e, sähköisesti kansallisilta markkinoilta. Ja sitten katsoimme, että jos aktiivisesti menisi johonkin toiseen jäsenvaltioon, niin saisi kustannussäästöjä ja yli puolesta näistä tuotteista saisi jopa 10 tai vähintään 10 prosentin kustannussäästöt. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäinen kuluttaja, erityisesti kun on kyse pienistä ja keskisuurista kansallisista markkinoista, niin hänellä on ensinnäkin liian vähäinen valikoima, toiseksi hinnat eivät ole kilpailukykyiset ja kolmanneksi mahdollisesti ei ole riittävän hyvää laatua tarjolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailu erityisesti pienille ja keskisuurille jäsenvaltioissa ei toimi kuluttajille. Kuluttajat maksavat liikaa ja he eivät voi ostaa kaikkia niitä tuotteita, jotka haluaisivat ostaa. Tämä on ensimmäinen ongelma. Ja toinen ongelma on se, että me teemme tällaista sen teimme tällaisia koeostoja ja näistä 11 000 transaktiosta sähköisessä kaupassa, niin aina noin 61 prosenttia ei toiminut, ne eivät toteutuneet. Mistä syystä? No syitä oli hyvin paljon, mutta eräs tärkeä osa näitä syitä oli kieltäytyminen ostaa jossain tai jäsenvaltiosta. Ajatelkaapa, että olette kuluttaja vaikkapa mm, Latviassa ja <clears throat> tämä latvialainen haluaisi internet netissä ostaa puolalaiselta tai saksalaiselta pk-yritykseltä tuotteita menette internetsivuille, valitsette tuotteen, panette sen ostoskoriin ja sitten jossain vaiheessa tulee se kuvaruutu, jossa täytyy rekisteröidä tietonsa ja sitten laittaa sinne, että Latvia ja silloin mm, kuvaruudusta tulee musta tai valkoinen ja siinä sanotaan, että me emme myy tuotteita Latviaan. Ja tämä on se ongelma, koska joille, monille yrityksille ei ole taloudellisesti kannattavaa ostaa toisilta markkinoiltaan niistä syistä, jotka äsken kuvailin. Tässä nämä ongelmat, jotka halusin mainita. En nyt halua liikaa puhua tästä vihreästä kirjasta. Me olemme esitelleet eri vaihtoehtoja, seitsemän vaihtoehtoa jotka mielestämme kattavat kaikki mahdolliset ratkaisut. Meillä on poik- ollut poikkeuksellisen pitkä kuulemiskausi. Minä olen nyt jo melkein 17 vuotta ollut töissä komissiossa, enkä ole koskaan nähnyt vihreäkirjaa, jossa olisi seitsemän kuukauden kuulemisaika. Yleensä meillä on kaksi tai kolme kuukautta konsultaatiota. Tämä varmisti sen, että kaikki osapuolet voivat osallistua tähän, että voidaan riittävästi keskustella ja kertoa mielipiteitä. Kuitenkin muutama asia vielä liittyen yhteen vaihtoehtoon, koska minulle esitetään aina nämä samat kysymykset, nimittäin tämä optionaalinen väline, joka mainitaan joko asetuksena tai suosituksena vihreässä kirjassa. Kysymys kuuluu, miten tämä toimii. Ja oikeudellisen asioiden valiokunta on järjestänyt kuulemistilaisuuden tästä, jossa joitakin yksityiskohtia on jo käsitelty. Mutta tässä vain yleiskuva siitä, miten tämän tulisi toimia. Ajatuksena on se, että lähdetään niistä ongelmista, joita meillä on, ja annetaan osapuolille yksi väline käyttöön, joka ei ole harmonisoitu, joka ei korvaa kansallista lainsäädäntöä, ja jota ei pakoteta osapuolten käytettäväksi, jos ne eivät sitä halua. Eli ne e, osapuolet, jotka eivät sitä halua käyttää, ei, se ei niille aiheuta kustannuksia, vaan ainoastaan ne e, osapuolet, jotka valitsevat e, tämän lainsäädännön sovellettavaksi omaan sopimukseensa. Ja näiden osapuolten tulee pohtia, että ryhtyvätkö ne siihen vai eivät. Ja mm, ne tekevät ainoastaan niin, jos sillä on taloudellista etua niille. Tämä on tällainen klassinen win-win-tilanne. Nämä osapuolet ö, valitsevat tämän ainoastaan, jos kummatkin ovat sitä mieltä, että tästä on taloudellista etua heille. No, mitä etuja näitä, nämä sitten ovat? Yrityksille tietenkin nämä kustannus säästöt, jotka syntyvät, ne, tämän jo mainitsen, ja kuluttajille ensinnäkin taloudelliset edut, jotka mainitsin jo, mutta lisäksi myös oikeudelliset edut. Koska tietenkin myös kuluttaja valitsee tämän ainoastaan, jos hänelle syntyy siitä todellisia etuja. Ja e, todennäköisesti ei pelkästään taloudellisia etuja, vaan myös oikeudellisia etuja. Mitä etuja ne sitten voisivat olla? No ensinnäkin on katsottava sitä, että saadaan korkea kuluttajansuojan taso, eikä pelkästään korkea kuluttajansuojan tasoa siinä mielessä, että tässä olisi kyse vain kaunista sanoista, vaan siis todellista korkeaa kuluttajasuojan tasoja. Nimittäin että kulut että kuluttajan tilanne paranee suurimmalle osalle eurooppalaisia kuluttajia. Lisäksi, ja nyt olemme pohtimassa, miten tämä voidaan toteuttaa. Pitää antaa kuluttajille mahdollisuudet oikeuden toteuttamiseen. Kuluttajat aivan oikein sanoivat, että tässä ei ole kyse vain materiaalista oikeudesta, vaan myös oikeuden toteutumisesta. Ja komissio on ehdottanut, että tämän vuoden neljännellä vuosineljänneksellä otettaisiin käyttöön tällainen välin, ehdotettaisiin tällaista välinettä. Ja tässä voitaisiin synnyttää yhteys mahdollisesti yhteisen eurooppalaisen sopimusoikeuden välillä ja yksinkertaisen halvan ja tehokkaan välinen välillä e, tuomioistuimen ulkopuoliseen riitojen sovitteluun. Ja sitten digitaaliset oikeudet. Te puhuitte aikaisemmin digitaalisista oikeuksista, ja tässä on mahdollisuus sanoa, että nämä oikeudet, jotka ovat erityisen tärkeitä, jotka meidän tietotasomme mukaan ovat huonosti säänneltyjä Euroopan jäsenvaltioissa, otettaisiin mukaan tällaisen eurooppalaiseen sopimusoikeuteen. Ja tällä tavoin annetaan kuluttajille suojaa, jota e- ei löydy yhteisön lainsäädännöstä eikä kansallisesta lainsäädännöstä, jos hän valitsee tämän välineen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajalla ei ole pelkästään taloudellista etua, nimittäin, että he voivat valita e, useampia tuotteita edullisimmin hinnoin, vaan että kuluttajilla on myös tehokkaampaa oikeussuojaa. Ja tähän haluaisin päättää. Ja vielä muutaman sanan haluaisin sanoa yritysten välisistä kauppasopimuksista. Me tiedämme kaikki, <clears throat> että nämä ongelmat liittyvät erityisesti yritysten ja kuluttajien välisiin sopimuksiin. Yritysten välisissä sopimuksissa tämä kysymys on, ongelmat ovat vähäisempiä, koska tässä on oikeusvapaus, eli yritykset voivat valita sopimuksensa, mutta tämä, oikeutensa, mutta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että voimakkaampi yritys valitsee oman la- kotivaltionsa lainsäädännön. Haluaako komissio tehdä tässä jotain? Ei, koska markkinoilla toimitaan näin ja se on hyvä. Mutta ajatelkaapa, että olette toisella puolella tässä vähemmän voimakkaan yrityksen asemassa ja tässä on usein kyseessä pk-yritys. Tämä pk-yritys joutuu kantamaan kaikki ne kustannukset, jotka aikaisemmin mainitsin, ja lisäksi syntyy jonkinlaista epävarmuutta, koska se sanoo, että tuo suuryritys on valinnut oman valtionsa lainsäädännön ja tehnyt sopimuksensa niin, että se on sille edukas. Jos näille yrityksille tarjoaisi neutraalia oikeutta, niin silloin tämä yksi e, este, 55 prosenttia pk-yrityksistä sanoa, että on vaikeaa neuvotella kansallista lainsäädännöstä toisen osapuolen kanssa, niin tämä poistuisi. Ja vaikka suuryritys ei tätä haluaisikaan, niin tästä olisi ainakin etua sellaisessa tilanteessa, jossa kummallakin puolella on PK-yritys. Esimerkiksi Elsassilainen yritys myy Baden-Württembergin Saksaan jollekin toiselle PK-yritykselle jotain. Tässä on kyse siis kahdesta PK-yrityksestä. Kummallakaan ei ole valtaisaa markkinaosuutta, niin silloin tämä ongelma, joka on 55 prosentilla pk-yrityksistä, vältetään, kun hyödynnetään tällaista neutraalia eurooppalaista oikeutta. Siis lähdimme niistä ongelmista, jotka löysimme, eh, ehdotimme erilaisia ratkaisuja ja nyt eh, olemme käyneet tätä keskustelua. Kiitän mielenkiinnostanne. Well, thank you very much indeed, Mrs. Kiitoksia, Sanma, että oli todellakin kiinnostavaa, hyödyllistä tietoa. Ehkä kahdesta asiasta kysyisin ennen keskustelua. Teillä oli mielenkiintoisia ehdotuksia tästä mainita eurobarometrin ja teillä oli jotakin tulo- tutkimustuloksia, jotka eivät löydy tästä raportista, vaan onko kyse jostakin erillisestä tutkimuksesta, josta, jonka voisimme saada, koska ne ovat mielestäni varsin tärkeitä kohtia. Ja toinen asia, tai sitten viitata laajempaan vaikutusarviointiin. koska tällainen lisää vaikutusarvioita liittyy tämän tyyppisen ehdotukseen, joten ehkä annan teille vielä tilaisuuden kommentoida tätä. Mutta mielestäni nämä ovat tällaisia käytännön kysymyksiä, jotka pitää vielä varmistaa ja tarkistaa. Sitten kommentteihin kollegoilta. Rouva Ryyle on ilmeisesti vihreiltä, vihreistä varjoistelijana Schmidt, Rova Steiner eivät ole paikalla, joten ehkä Rova Ryyle voisi kertoa vihreistä. Vihreiden varjo käsitellä minä taas toimin herra Foxin puolesta ja puhun myöhemmin jostakin tarkistuksesta. Herra Schwab, Manders, Kreutzmann, haluat puhua, onko muita? Tietysti herra Mayer, te saatte joka tapauksessa puheenvuoron myöhemmin. Rova Ryyle. Ich möchte eigentlich an dem anknüpfen, was Haluaisin jatkaa siitä, mitä herra Maija sanoi. Mielestäni tämä oli hyvin mielenkiintoista, mitä kuulimme. Ja varmasti pääsemme yhteisymmärrykseen. Meidän täytyy pohtia nyt sitä, missä on todella toimin, toiminnan tarvetta. Komission ehdottama laaja lähestymistapa herätti minussa hieman epäilykset, niin että että tässä olisi käynyt samoin kuin siinä, mitä Schwab nyt työstää, eli että keskustelemme mm, hyvin pitkään emmekä saa mitään konkreettista aikaan. Mitä tulee sitten tähän win-win-tilanteeseen? No, usein monet voivat voittaa, mutta kysymys kuuluu, miten ja kuka voittaa. Te puhuitte siitä, että tarvitaan korkea kuluttajansuojan taso, jotta kuluttajat lähtevät tähän mukaan mutta PK-yritykset saavat tästä hyötyä, jos kuluttajansuojan taso ei nouse korkeammalle kuin mitä se on alun perin ollut. Ja nyt käymme jälleen tätä samaa keskustelua kuin aikaisemmin, jos emme saa sovittua siitä, mitkä ovat niitä tärkeitä asioita, joita tulee säädellä. Ja me todella tässä valiokunnassa suosittelemme, että näin toimitaan. Uh, uh, niin ehkä nyt puhun oman ryhmäni nimissä tässä vaiheessa. Haluaisin vain sanoa, että olen pitkälti samaa mieltä sen suhteen, mitä Rova Ryylä äsken totesi. Meidän pitää olla tässä erittäin varovaisia mielestäni, että me ota mukaan vaikeita, hankalia argumentteja – toista harmonisaatioehdotuksesta oikeastaan. Ja toisaalta meidän pitää ottaa huomioon se seikka, että huomattavasti, huomattavasti on investoitu tähän asiaan pitkällä aikavälillä. Silloin kun kuulun oikeusasian valiokuntaan, kun tulin tänne vuonna 1999, silloin, silloin tästä puhuttiin. Ja minusta näyttää siltä, että yksi sellainen asia, joka eteen tulee, on, että vaikkakin ehkä siirrymme jonkinlaisiin yhteisiin periaatteisiin, niin oikeusjärjestelmät jäsenvaltiossa ja miten nämä periaatteet toimivat, ne joka tapauksessa tulevat vaihtelemaan, että tämä on osa tätä ongelmakimppua, kun sisämarkkinoilla toimitaan. Ja tämän takia ajatus välineistä, tällaista työkalupakista, niin se on mielestäni tilaisuus testata joitakin käsitteitä käytännössä ja tarkastella, kuinka hyödyllisiä niistä tulee ja pitää myös tarkkailijoita huolella pidemmän aikaa ja sitten päättää, ryhdytäänkö johonkin vieläkin kunnianhimoisempaan. Ja todellakin tässä raportissa keskitytään pitkälti kuluttajaoikeuteen, koska pääasiallisesti ehdotus tässä on sellainen, että mitä tulee näihin yritysten välisiin sopimuksiin, niin yrityksillä on jo vaihtoehtona valita erilaisista välineistä tämänhetkisen kansainvälisten sopimusten muodossa. Ja eurooppalainen yritysoikeus saisi tässä lisäyksenä, sopimusoikeus olisi lisäyksenä tähän, joten varmasti palataan jatkossa vielä kysymyksiin, jotka liittyvät kuluttajien, ja mehän tunnemme vaikeutta, joita meillä jo on ollut. Me teemme työtä kuluttajaoikeusdirektiivin kohdalla, sitten puhutaan kuluttajan luottodirektiivistä, ja muut ovat näissä kysymyksissä varsinaisia veteraaneja. Ne ovat pitkiä, laajoja prosesseja. Ja minä ainakin ja olet että tämä on tyypillistä brittiläistä. Me ole tällaisia hiukan pragmaattisia, mutta mielestäni nyt pitää viedä tämä työ tavallaan laboratorista ulos ja alkaa testaamaan sitä käytännössä ja katsoa, kuinka hyödyllistä se on henkilökohtaisesti omasta puolestani. Ja myös oman ryhmän nimissä mielestäni olisin kyllä täysin sellaista vastaan, mitä komissio ehdottaa. Ja sanoisin, että vaihtoehdot yksi ja kaksi. ehkä niiden kohdalla haluaisimme hiukan edistystä. Uskon, että ainakin haluaisimme saada kattavamman analyysin joistakin kustannuksista ja vaikutuksista, joita syntyy tätä kautta. Ja myös minusta tuntuu siltä, että ehdotus tässä muodossaan on laadittu aika suljetuissa laboratorioolosuhteissa, eikä tätä ole niinkään altistettu käytännön realiteeteille, kun pitää toimia monimutkaisessa markkinatilanteessa. Ja tämä on toinen syy sille, miksi tarvitaan laajempaa kehitysprosessia. Tämä varmaan tulee olemaan meidän linjamme. En mene enempää yksityiskohtiin, mutta odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä herran Maijerin kanssa tältä pohjalta herra Schwab. Listalla seuraavaksi sitten herra Manders ja herra Kreutzmann. Kiitos puheenjohtaja. Jatkan siitä, mitä kollegat juuri sanoivat, erityisesti puheenjohtaja. Mutta sanoisin kuitenkin aluksi, että komission analyysi pk-yritysten osalta ja pienten jäsenvaltioiden kuluttajien ongelmien osalta on sellainen, että tuen sitä. Monti tuli tähän samaan tulokseen tärkeässä raportissaan, jota tämä valiokunta suurelta osin tuki. Mitä tulee tavoitteisiin, tässä mennään aivan samaan suuntaan, mutta kysymys kuuluukin, voidaanko tämä käytännössä toteuttaa. Ja olen Jylelle hyvin kiitollinen siitä, että hän otti tämän esiin. Kysymys Stalmeerille. Miten Komissio uskoo, että poliittiset ja oikeudelliset enemmistöt, joita meillä on nyt ollut käsittelyssä kahden vuoden ajan kuluttajansuojadirektiivin osalta, kuinka niitä voidaan muuttaa. Kuluttajansuojadirektiivissähän alun perin ei nähty mahdollisen sitä, että suojan tasoa nostettaisiin tai laskettaisiin hyvin paljon, koska emme vielä ole niin pitkällä. Ja toiseksi, mitä käytännön lisäarvoa näillä ehdotuksilla on? Kuluttajan oikeuksissa tilanne oli se, että kuluttajansuojan liitot esimerkiksi Saksassa seisoivat tämän takana, tukivat sitä – Ja nyt kuluttajansuojajärjestöt ja muut tahot ovat yhtä mieltä siitä, että tässä tulisi toimia nyt varsin varovasti. Monet argumentit puhuvat kuitenkin täyden harmonisoinnin puolesta, mutta emme ole vielä päässeet siinä kovinkaan pitkälle. Mutta se, mitä Stadmaja sanoo, tai mikä Stadmaja puhuu sen puolesta, että tilanne muuttuisi. Ja jos meillä olisi tällainen optionaalinen väline, mikä tilanne on silloin? Kokemukseni perusteella sekä kuluttajat että yritykset tulevat tarkastelemaan tätä tilannetta ja katsovat, että onko tästä hyötyä vai, vai voidaanko käyttää sekä kansallisia että EUn sääntöjä, mutta todennäköisesti emme ole vielä näin pitkällä. Eli tilannetta analysoitaessa olen teidän kanssa aivan yhtä mieltä, mutta halusin kuitenkin esittää teille nämä kysymykset. Stamanders. Stamanders. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Olen pitkälti monien kanssa samaa mieltä, tietysti, jotka ovat puhuneet. Oikeastaan olin tyytyväinen joihinkin Stautemairin kommentteihin, koska nämä analyysit ovat meille tuttuja jo vuosien takaa, mutta se on, kun meidän pitää todellakin puhua direktiiveistä tai mieluummin vielä asetuksista, niin silloin me aina keskitymme kansalliseen lähestymistapaan ja se on tässä ongelmana. Ja minun mielestäni on vain yksi tapa puhua tästä ja ratkaista asiaa, on vaihtoehto neljä. Ensin on tällainen kansanlähestymistapa ja sitten PK-yritykset ja kuluttajat voivat vai, valita vaihtoehtomaastuksen Euroopan tasolla, koska tällä hetkellä PK-yritykset, mutta erityisesti kuluttajat, he eivät luo, luota rajat ylittävään kaupankäyntiin, koska eivät, voi tie, tie, tiedä, mitä voivat juridisesti odottaa ja mitä voivat tuotteelta odottaa, joita sitten saavat. Ja tästä syystä olemme keskustelleet jo pitkän aikaa täällä. Tämä koski lomaosakedirektiiviä muun muassa. Kukaan ei halunnut mitään asetusta ja nyt sitten nähdään, että jokainen jäsenvaltio laati tavallaan kansallista lainsäädäntöä, joten ei ole tällaista harmonisoitua, harmonisoitua lähestymistapaa. Ja minä toivon, että voisimme nyt välttää täyttää tämän direktiivin ja käytämme vain asetuksia jatkossa. Näin ei tietysti tule tapahtumaan, koska neuvosto ja monet kollegoistakaan eivät tätä halua. Mutta jos haluamme yhden Euroopan, yhden tavan ajatella, yhdet sisämarkkinat, niin silloin vain yksi ainoa lähestymistapa ja se on se paras, nimittäin asetus. Kiitos. Thank you very much, Mr. Manders. Well, you're so... Manders. Te kyllä ainakin olette varsin johdonmukainen aina tässä asiassa täällä valiokuntakokouksessa. Herra Kreutzmann. Kiitoksia puheenjohtaja. No, kollega Schwabin analyysi on samaa mieltä. Se, mitä sanoitte, on kyllä ihan ymmärrettävää, mutta ratkaisun suhteen olen epäileväimen, kun nyt puhutte eh, pk-yrityksesti, jos haluatte eh, saada ne puolellenne yksinkertaisella ratkaisulla, niin se on totta mutta jos haluatte kuluttajansuojaa nostaa, niin silloin ne eivät tule osallistumaan, koska yritykset arvioivat, mitkä ovat edut ja mitkä riskit. Ja jos riskit ovat suuremmat, niin silloin eh, he hylkäävät edut. Teidän täytyy aina muistaa, että suuret kansainväliset yritykset, ei se niille ole minkään ongelma. Eh, niillä on tytäryrityksiä, eh, ne tuntevat mm, rakenteet paikan päällä tai niillä on hyvät oikeudelliset osastot ja hyväksyvät riskit, mutta nekin arvioivat, mitä mahdollisuuksia niillä on. Jos mahdollisuudet ovat suuremmat, niin silloin ne ryhtyvät toimeen, mutta PK-yritykset eivät ryhdy siihen, että korkeammalla kuluttajansuojalla tai ryhmäkanteilla tämä on menossa siihen suuntaan, kuten mitä Saksassa hyvin paljon arvostetaan, ja tämä nyt oli ironista, niin eivät yritykset siihen tule tulemaan mukaan. Ja niin siksi aion tehdä sit, ehdottaa sitä, mitä herra Maijer sanoi. Me haluamme viedä sisämarkkinoita eteenpäin. Olemme kaikki samaa mieltä tästä. Ja jos pystyisimme luomaan ratkaisun, joka houkuttelisi pk-yritykset siihen, että ne tekisivät enemmän tarjouksia jäsenvaltioissa internetin tai jonkun muun kautta, niin silloin tästä olisi varmasti hyötyä pk-yrityksille, mutta myös kuluttajille. Mutta pelkään pahoin, että tämä jää tähän, koska tutkimuksissa olemme huomanneet, että erityisesti pk-yritykset ovat hyvin varautuneita, mitä tulee moderneihin tiedotusvälineihin internettiin ja muuhun. Kiitoksia. Thank you. Um, any... Kiitoksia. Onko muita? No, ehkä pyydän eh, esittelijää, anteeksi Irasta Mairia puhumaan ja sitten vielä esittelijä lopuksi jo kertoo seuraavista vaiheista ja aikataulusta. Um, thank you very much, Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Muuten kiitoksia lämpimistä sanoistanne koskien kuluttajansuojadirektiiviä. Palaan tähän jatkossa ja käytän ehkä esimerkkinä, jos sallitte. Mutta ehkä ensin vastaisin teidän ensimmäisiin kolmeen kommenttiin, jotka koskivat sitä, mistä saan nämä luvut, jotka mainitsitte. Mainitsitte eurobarometritutkimuksen ja vaikutusarvioinnin. Meillä oli alustavia tietoja ennen kuin annoimme vihreän kirjan, mutta tietysti kun laaditaan vaikutusarviointia, niin olemme äh, tehneet erilaisia tutkimuksia. Oikeastaan neljä tällaista varsin kattavaa tutkimusta, kaksi eurobarometritutkimusta ja kaksi tutkimusta. Toinen koski pk-yrityksiä, toinen yrityksiä yleensä. Tietenkään meillä ei ole kaikkia tietoja vielä. Tiedot julk- saatiin vasta ennen joulua. Mutta tänä, tänä, tässä kuussa ne pannaan nettisivustolle ja mielelläni välitän kyllä tämän linkin sihteeristöltä saatte myös nämä tiedot käsinne. Siis enemmän tietoja on tulossa. Saamme vielä enemmän tietoja itsekin tässä kuussa ja sitten aina tarvittaessa julkistamme tietoja nettisivuilla. Tämä on kaikki varsin avointa. Tietysti käytämme tätä vaikutusarviointia laatiessa. Me olemme hyvin tietoisia siitä, että tämä on erittäin monimutkainen projekti ja siksi vaikutusarvioinnin täytyy pystyä vastaamaan näihin haasteisiin ja pystyä analysoimaan kaikkia näitä eri ongelmia ja erilaisia ratkaisumahdollisuuksia syvällisesti. Me olemme jo aloittaneet laatia vaikutusarviointeja ja tämä työ jatkuu tänä vuonna. Joten tämä on tässä homma on tavallaan hanskassa. Sitten muihin kysymyksiin. Jos salliteen käyn niitä läpi kronologisessa järjestyksessä, vaan yritän hieman linkittää niitä toisiinsa. Ensinnäkin Ryle ja Kreutzmann molemmat puhuivat siitä, että PK yritykset silloin, kun, kun um, kuluttajansuojan taso tietyllä mekanismilla nousisi, eivät valitsisi sitä, koska niiden kustannukset nousisivat. No näen tämän osittain tällä tavalla, mutta en aivan kokonaan. Olette oikeassa siinä, että PK-yritykset ovat tällaisessa kahtalaisessa tilanteessa. Toisaalta he ovat myyjiä, mutta toisaalta he ovat siis kuluttajille ja toisaalta he ovat suurempien yritysten kumppaneita ja siksi meidän täytyykin katsoa hieman pidemmälle. Meillä on tällainen sidosryhmä, keskusteluryhmä. PK-yritykset usein vastustavat siis korkeampaa kuluttajan suojaa, mutta jos taas ne saavat siitä lisää tietoa tai paremman aseman suurempiin yrityksiin nähden, niin silloin ne kannattavat sitä. Näin siis on ja on aivan oikein, että silloin kun suojatason nousee, niin pk-yritysten kustannukset myyjänä nousevat. Tämä on aivan totta. Mutta tämä vaihtoehtoinen väline on kuitenkin hyvä, koska ei pk-yrityksiä pakoteta käyttämään tällaista välinettä, vaan ne voivat punnita, käyttääkö sitä vai ei. Ne voivat toisaalta saada kustannussäästöjä. Ja toisaalta ne voivat katsoa, mitä tapahtuu, jos kuluttajansuojan taso nousee. Silloin ne voivat harkita kummasta niille koituu parempia hyötyjä, mutta tässä on suurin ero täysinäisen harmonisaatioon verrattuna. Ja voisi olla ehkä helpompaa sopia tällaisesta vaihtoehtoisesta välineestä kuin täydellisestä harmonisoinnista, koska tuolloin yritykset voivat päättää, ottavatko ne nämä kustannukset, lisäkustannukset vastaan, koska ne saavat myös samalla hyötyjä. Harmonisointiin verrattuna tämä ei vaikuttaisi kaikkiin yrityksiin, vaan ainoastaan niihin, jotka haluavat tätä käyttää. Ja ne voivat silloin arvioida, onko niiden kannalta hyödyllistä ähm, käyttää välinettä ja saada tiettyjä etuja, mutta myös lisäkuluja. Eli yritykset voivat pohtia, käyttävätkö ne välinettä, josta voi olla niille juridisia ja muita etuja. Ja sitten tämä poliittisten enemmistön kysymys, josta Schwab puhui, ja puheenjohtaja, jos sallitte, kertoisin tässä pienen henkilökohtaisen tarinan. Vuonna 1999 neuvostossa sovittiin kuluttajasuojan vähinnäisharmonisoinnista, jossa olin mukana, ja kuluttajaluottodirektiivi oli osa tästä. Ja tuolloin tilanne oli huomattavasti hankalampi, eli saatu tuo direktiivi aikaiseksi, koska tuolloin puhuttiin täysharmonisoinnista. Jäsenvaltiot neuvostossa sanoivat, että esimerkiksi mitä tulee sopimusta edeltävään tietovelvoitteeseen, ne halusivat monia asioita verrattuna kansalliseen tilanteeseen. Kaikki jäsenvaltiot tiesivät, että niiden tuli muuttaa omia sääntöjen ja kun ne puhuivat kuluttajansuojajärjestöjen ja muiden järjestöjen kanssa, niiden piti kertoa, miksi ne suostuivat tiettyyn kuluttajansuojaan. suojaan. Mutta tässä vaihtoehtoisessa välineessä tilanne on toisenlainen. Silloin kansallinen lainsäädäntö ei muutu, se säilyy, sitä voidaan edelleen käyttää ja ne, jotka eivät sitä halua soveltaa, siis tätä välinettä, niille ei koidu tästä myöskään kustannuksia. Syntyykö tästä nyt enemmistö? En tiedä, emme vielä ole näin pitkällä, mutta meidän täytyy nyt katsoa, mitä vaihtoehtoja meillä on. Mutta tämä on siis olennainen ero, kun verrataan tilannetta täyteen harmonisaation. Sitten vielä toinen asiasta Schwab puhui. Eri järjestöt varmasti katsovat, mikä väline on parempi. Tämähän nyt on aivan selvää ja näin voikin olla, koska ne tässä vain toteuttavat noudattavat omaa tehtävänsä ja neuvovat jäsenvaltioitaan sekä kuluttajia että yrityksiä. Näin yritys tai kuluttaja voi konkreettisessa tilanteessa tehdä päätöksen siitä, ostaako toisesta jäsenvaltiosta tarjotun tuotteen, jos esimerkiksi ei voi ostaa tuotetta omasta maastaan, jos on esimerkiksi 10 prosenttia halvempi Tai jos kuluttajan suoja voi olla jopa osittain parempi kuin omassa maassa, niin vaikka se voi olla myös huonompi, mutta tässä siis on kyse siitä, että jätetään valinnan vapaus, mahdollisuus tehdä päätös. PK-yritykset voivat siis itse päättää. Jos ne eivät halua lähteä siihen, ne eivät näin tee, eikä tapahdu mitään, ei koidu mitään kustannuksia. Ne voivat edelleen ostaa tai myydä kansallisen lainsäädännön perusteella ja tilanne pysyy entisellään. Sopimusosapuolilta ei oteta mitään, vaan heille annetaan mahdollisuus tällaisen lisään kansallisen lainsäädännön lisäksi. Ja kuluttajansuojajärjestöt varmasti hyvin tarkkaan käyvät läpi näitä vaihtoehtoja ja toivottavasti ne analysoivat tilannetta ja huomaavat, että tämä vaihtoehtoinen väline on tietyissä asioissa parempi, tietyissä taas huonompi kuin kansallisessa lainsäädännössä. Mutta kuluttajien kannalta on tärkeää, että että heidän asemansa pidetään hyvänä. Meidän täytyy pitää kiinni korkeasta kuluttajansuojan tasosta ja ponnistelemme sen eteen, että saamme suurimmalle osalle eurooppalaisista entistä paremman kuluttajansuojan tason. Ja herra Kreutzmann, tästä voi koitua kustannuksen, mutta silti täytyy katsoa, mitä lisähyötyä tästä on mahdollisesta paremmasta suojasta. Onko se tärkeämpää kuin mahdolliset lisäkustannukset? Ja se, että saan omat tuotteeni myyntiin yhden tahon kautta koko Euroopan. Um, Kiitoksia. Niin, todellakin tulemme tutustumaan tähän kaikkeen yksityiskohtaisesti vähän pakko sanoa tavallaan, koska puhuttiin myös luotoista. Itse asiassa emme saaneet aikaan täysin harmonisoivaa ehdotusta, niin kuin te ehdotette, Me kohdensimme tämän harmonisaation ja näin tuntuu käymään myös kuluttaja-oikeusdirektiivin kohdalla. Meillä meni tähän noin seitsemän vuotta Varmasti me kaikki taidamme olla huolissamme siitä, että vaikka saadaankin sopimus tästä välineestä ja siihen saattaa mennä aivan yhtä pitkän aikaa. Yrittäisiin ymmärtää tässä omaa ajatusta, niin meidän pitäisi hiukan tällaista kehitystyötä tehdä, jotta saataisiin ensin tällainen työkalupakki. Se olisi tavallaan hyvä ennakkoida, että saadaan aikaan sitten tämä niin väline aikaan. Mielestäni ei ollenkaan pitäisi suoraan hypätä tähän ilman mutta saa nähdä, tässä nyt itse päättää asiasta. Ja tämän, tässä prosessissa meitä johtaa Hans-Peter Mayer, joka nyt saa puheenvuoron. Ja vielen dank. Paljon kiitoksia kaikille niille, jotka puhuivat, koska kaikki ovat oikeita, oikeassa omasta näkökulmastaan. Voisin vain lyhyesti äh, tehdä yhteenvedon lopuksi. Meillähän on vielä aikaa keskustella. Äh, kuluttajat, pieni valikoima, liian kallista. Tämä on syy äh, kiirehtiä sisämarkkinoita. Minä en myy Liettuaan tai Saksaan tai jonnekin. Tämäkin on syy sille, että sisämarkkinat eivät toimi. Ja op- konstitutionaalinen oikeus kansallisen oikeuden rinnalla on periaatteessa myöskin hyvä ajatus. Mutta nyt meidän on mentävä käytännön kysymyksiin. Mitä sitten tapahtuu, kun täytyy allekirjoittaa sopimus? Sop, myyjähän sitten sanoo, että tässä sovelletaan kansallista lainsäädäntöä tai tätä eurooppalaista lainsäädäntöä, ja kuluttajalla ei ole mahdollisuutta sanoa kyllä tai ei. Hän voi, voi hyväksyä sen tai antaa asian olla. Joten millaista soveltamisalaa tässä haluamme? Jos me haluamme antaa laajaa oikeutta kuluttajille, tarvitsemme siviililainsäädännön. Ja jos haluamme antaa paljon suojaa yrittäjällä, niin tarvitsemme myös kauppalainsäädännön, ja se ei tällä hetkellä ole mahdollista. No sitten komission ehdottaja sanoi myöskin äm, oikeudellisen äm, oikeuden toteuttamisen kysymykset ja mahdollisesti riitojen ratkaisu tuomioistuimen ulkopuolella. Meillähän on tällainen järjestelmä, joka on voimassa, ja olen kysynyt, kuinka usein tätä on Alasaksissa käytetty, koska tähän ja, ja vastaus oli, että kahden vuoden aikana sitä ei ole käytetty kertaakaan. Tämä on siis käytäntö, joten ajatukset ovat kyllä hienoja, koska me todella haluamme viedä päätökseen sisämarkkinat ja meidän on myös pohdittava, miten pääsemme eteenpäin, mutta en kannata kovastikaan sitä, että nyt tässä vihreän kirjan vaiheessa ja sitten vielä valkoinen kirja ja lainsäädäntöehdotus, että tästä keskusteltaisiin näin laajasti. Oikeusvarmuus on hieno ö, termi, mutta sitä varten tarvitaan siviililaki. Ö, jos vain keskustellaan sitä, miten sopimus syntyy ja mitä tehdään, jos on ongelmia, niin silloin on käsitelty asia vain osittain ja on vain osittaista oikeusvarmuutta. Ja meidän pitää mielestäni rajoittautua siihen, että joitakin perustavanlaatuisia kysymyksiä saamme vietyä läpi, jotta me tiedämme, mikä on sopimus, milloin se on solmittu, mitä tehdään, kun sopimusta rikotaan. E, ja kovinkaan paljon pidemmälle emme voi päästä, koska silloin kansalliset äh, ne lainsäädäntö äh, rynnää läpi jäsenvaltioiden mielestä aivan oikein, meidän mielestämme ei, mutta näin tilanne on. Minä nyt odottaisin komission äh, julkisen kuulemisen tuloksia. Sehän jatkuu vielä tämän kuun loppuun. Ja sitten äh, odotan teiltä äh, napakkaa yhteenvetoa, myöskin mahdollisesti vaikutusten arviointia siitä, mitä nämä monet eri eh, sidosryhmät ovat kertoneet komissiolle. Me haluamme kehittää sisämarkkinoita eteenpäin. Tästä olemme varmasti kaikki samaa mieltä. Tässä ei ole kyse pelkästään kuluttajan suojasta, vaan siis puhumme todellakin sisämarkkinoista. Ja sisämarkkinoiden puitteissa eh, oikeudelliset kysymykset ovat meidän tehtävämme, joten olemme aivan oikeassa kohdassa tässä mukana oikeudellisen asioiden valiokunnan kanssa, mutta me tässä käsittelemme niin paljon yksityiskohtia. Rooma 1, kuluttajien oikeudet, kulutusluotot ja niin poispäin. E, tässä asioissa meidän pitäisi nyt päättää perustavanlaatuisista kysymyksistä, eikä tehdä tällaista valtaisaa ehdotusta, joka sitten vesittyy, vaan sanotaan, että keskitytään siihen, että aloitetaan sopimusoikeus. Ja ehkä tämä 431 kohta soveltaminen, eikä yritetä heti tällaista suurta luonnosta, koska kokemuksella tiedän, että me pääse siinä eteenpäin. Joten pohditaan nyt yhdessä, mikä on toteutettavissa käytännössä, eikä oteta mukaan heti koko sopimusoikeutta, myöskin tuomioistuimen ulkopuoliset riitojen ratkaisumenettelyt, oikeuden toteutuminen. Meillä on tämä kaikki, mutta se ei toimi. Meidän täytyy tehdä tästä käytännönläheistä. Kiitoksia. Uh, thank you very much indeed, Mr. Meyer. Did you want... Kiitoksia, herra Meyer. Nyt tämä aikataulu, joka minulla tässä on. Tietysti tästä pitää vielä sopia oikeusasian valiokunnan kanssa, mutta en usko, että mitään ongelmia he, sieltä päin tulee. Te siis lähetätte lausuntoluonnoksen 21. tammikuuta käynnistäväksi. Palaamme toista, Sitten ensimmäinen maaliskuuta kello 12 tarkistukset ja tarkistukset käsitellään 22. päivä. Samoin äänestetään ja näin. Niin saamme tarkistukset juurille huhtikuuhun mennessä. Ja tästähän on tarkoitus äänestää koko mietinnöstä sitten mm, toukokuussa. Sopiiko tämä teille? Olkaa hyvä. No tämähän on uusi aikataulu. Tämän asti aikataulu oli paljon tiukempi ja se oli ihan äh, höpöä, mutta tämä on kyllä parempi aikataulu, mutta meidän tulisi keskustella tästä vielä Jurin kanssa, mutta Tähän on vielä tämä ö, äh, kuulemismenettely käynnissä, on kyse vihreästä kirjasta, ei meillä ole kiire. Eli jos haluamme kuulumisen tulokset mukaan, haluamme kuulla, mitä meidän Euroopan kansalaisemme ovat tästä asiasta mieltä, joita me edustamme, niin silloin meidän täytyisi odottaa konsultaation tuloksia, joten meidän tulisi vielä keskustella tästä. Okay, well, I mean, I, I'm rather... Olen kyllä samaa mieltä, mutta aikatauluhan sitten, aikataulusta päättää juuri, mutta te olette vastuussa tästä asiakokonaisuus sitten odotamme jatkossa teidän kannattojenne. Tämä on sitten viimeinen kohta tänä iltana. Seuraava kokous pidetään kahden viikon kuluttua tiistain 25. ja keskiviikko, keskiviikon 26. tammikuuta. Kuten jo tiedätte, keskiviikkoiltapäivänä meillä on äänestys kello kolme, kuten oikeusdirektiivi on tärkeä tapahtuma tiistaina 25. päivä, nimittäin pyöreän pöydän, pyöreän, pyöreän pöydän keskustelu tehokkaimmista vähittäismarkkinoista. Tämä on oma-aloitteinen mietintö. Rova Koratsa Bild on tässä esittelijänä. Ja ohjelma on, tai sen pitäisi olla jo nettisivuillamme saatavissa. Sitten vielä muistuttaisin teitä ja mahdollisesti katsojillemme, jotka ovat meitä seuranneet netissä, niin tämä viimeinen versio tästä erittäin arvokkaasta uutiskirjasta Imkosta, se on teille nyt ja jaettu. Tämä, tämä koskee viimeistä isontoa viime vuonna, lyhyt viesti minulta. Te, jotka olette vielä liittyneet IMKO-valiokunnan ystävien verkostoon, voitte ot, saada tämän netistä ja sitten siellä kerrotaan myös, miten voit saada tämän tiedotteen säännöllisesti sähköpostitse, jota tiedätte aina, missä täällä valiokunnassa mennään. Kiitoksia kovasti tämän iltapäivän kokouksesta ja sitten näemme uudestaan kahden viikon päästä. Kiitoksia kaikille.